Chers collègues, je vous propose de euh, recommencer nos... Arvoisat kollegat, jatkamme uudemman kerran taas äh, kokoustamista. Nyt meidän on syytä äh, ryhtyä tuomasta toimeen. Vuosi 2012 jo käynnistyi ja niinpä pureudumkin saman tien erillisvirastojen äh, toimintaan. Meidän valiokuntamme työ on varsin rikasta. Meillähän on, on täällä nyt meidän valiokuntamme alaisuudessa toimivia virastoja ja säätiöitä yhteensä neljä. Ja Tätä kautta meillä on mahdollisuus parantaa entuudestaan tilannetta äh, niiden aiheiden osalta, jotka ovat meidän valiokuntamme toimivaltuuksien piirissä. Haasteita on paljon. niin kuin monet tietävät, olette jo varmasti osittain jo osallistuneetkin samantyyppiseen tilaisuuteen. Jokainen saa nyt käyttää käyttää puheenvuoron täällä valiokunnan kokouksessa, mutta tilanne on hieman turhauttava, koska en voi antaa kuin kuudesta kahdeksan minuuttia puheaikaa itse kullekin. Joten pyritään nyt näissä raameissa toimimaan. Aivan byrokraattisesti nyt ottaisin käyttöön aakkosjärjestyksen ja rouva Krista Setsasek on ensimmäisenä työturvallisuus- ja työterveysviraston nimissä vuorossa. Uskoisin, että paras toimintamalli on se, että kuulemme kaikkien esitykset ensin ja sen jälkeen otetaan kysymykset, koska jos käymme virastoittain asiaa läpi, se rastäytyy käsistä. Mutta niin kuin sanottu, aloitetaan, aloitamme nyt Rova Setlasek noin keskimääräisesti seitsemän minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, uh, Madam President, Vice Presidents, members of the European Parliament. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos meille tarjotusta mahdollisuudesta esitellä teille työtämme viime vuodelta ja suunnitelmiamme tälle vuodelle. Olette asiakirjojen joukossa saaneet projektiesittelymme sekä yksityiskohtaisen työohjelmamme vuodelle 2012. Näin ollen käsittelen nyt vain muutamia kysymyksiä ja mielelläni sitten jäsenten kysymyksiin vastaan jälkeenpäin, mikäli niitä on. Jatkuvasti tarjoamme käytännönläheistä tukea yrityksille ja työntekijöille Euroopassa ja laajemminkin, jotta työpaikkamme olisivat turvallisia ja terveellisiä. Niin ikään olemme yhteydessä tutkimusyhteisön ja hallitusten kanssa, hallitusten virastojen kanssa, jotta työmme olisi relevanttia ja hyödyllistä heidän näkökulmastaan. Vaikeina aikoina, kun työttömyys on korkealla ja kasvu vähäistä, sekä työntekijät että työnantajat helposti korostavat taloudellista suoritusta ja jättävät työturvallisuuden varjoon ja leikkaavat kustannuksia jopa niin, että terveys tästä kärsii. Budjettikuritoimet, joita nyt koetaan kautta Euroopan, pahentavat näitä suuntauksia. Tämä on hyvin lyhyen, lyhytnäköinen lähestymistapa ja nämä virheet tulevat kalliiksi pidemmällä aikavälillä sekä taloudellisen suorituskyvyn kannalta. Sitä aiheutuu äh, taakkaa myös valtiovarainministeriöille sekä työturvallisuusterveys kärsii. Jos vaaditaan vakuuttelua, niin ihan muutama esimerkki hiljan tehdystä työstämme tältä sarkaa. Vuonna 2010 julkistimme tutkimuksen eurooppalaisista yrityksistä ja nousevista riskeistä. Tämä oli ensimmäinen tutkimus, jossa käsiteltiin työturvallisuutta Euroopassa PK-yrityksissä. Tulokset, jotka saimme tällä tutkimuksella, olivat kiehtovia. Ne toivat esille yleisilmapiirin yrityksissä työturvallisuuden näkökulmasta. Ja sitten esimerkiksi kävi ilmi, että riskianalyysiä tietyissä yrityksissä ei koskaan ollut tehty. Havaitsimme, että PK-yritykset tarvitsevat tukeamme, apuamme. Ja edelleenkin ponnistelemme kovasti, jotta voimme sitä tarjota. Vuonna 2012 Aiomme tehdä yksityiskohtaisempia kertomuksia lisäanalyysin avulla. Tätä työtä emme tee pelkästään Bilbaossa, emmekä hyödynnä tuloksia pelkästään siellä omassa piirissämme, vaan kautta Euroopan poliitikot hyötyvät saamistamme tuloksesta. Miten sitten tuloksia on konkreettisesti hyödynnetty? Jatkuvasti me, käsi, me kehitämme online interaktiivista välinettä riskiarvioinnin alalla. Tarkoitus on huomioida aivan erityisesti Euroopan pienyritysten ja mikroyritysten tarpeet. Euroopassa käydään paljon keskustelua siitä, että onko tarvetta tällaiselle kirjalliselle riskiarviolle ja pohdiskellaan sitä, Aiheutuuko tästä aiheetonta taakkaa pk-yrityksille? Me tiedämme, että asianmukainen riskiarvio on kulmakiviä työturvallisuudessa ja terveydessä. Eli tarkoitus on toimia niin, että tämä ei auttaisi pelkästään yrityksiä täyttämään oikeudelliset velvoitteensa, vaan automaattisesti kun data, saadut tiedot on järjestelmään syötetty, niin tästä saadaan myös kattava kertomus. Tämä on tapa toteuttaa riskiarviot asianmukaisesti niin, että meillä on kirjallista materiaalia sen pohjana ja perustana on malli, jonka Alankomaiden hallitus ja työmarkkinaosapuolet siellä ovat kehittäneet. Nyt se on käynnissä ja yli 150 alakohtaista välinettä on tämän järjestelmän käytössä Alankomaissa. Selvästi olemme myös havainneet tämän kautta sen, millä tavalla työntekijät ovat mukana ja miten, mikä on työnantajien merkitys, jotta päästään korkeampaan työturvallisuustasoon. Haluaisin mainita sen, että seuraava kahden vuoden kampanjamme tar- perustuu työntekijöiden osallistumiseen ja työn johtoon. Nämä ovat ne kaksi tekijää, jotka saavat aikaan ihmeitä. Tämä kampanja käynnistetään huhtikuussa ja se tulee olemaan maailman suurin kampanja alallaan. Yhä useammat maat ovat siinä mukana ja se kattaa kahden vuoden jakson. Tästä hankkeesta kuulette lisää lähikuukausina. Riskin seurantakeskuksen palvelut ovat kovasti kysyttyjä ja nousevat riskit, kasvavat riskit, jotka liittyvät uuteen te- teknologiaan, ovat todellakin kysyttyjä. Kukaan ei kritisoi sitä, että niin sanottu vihreä sektori laajenee ja kasvaa mutta aivan oikein on korostettava äh, tähän liittyvien riskien arviota, niiden vähentämistä ja jos mahdollista niiden poistamista täysin. Vihreä ei suinkaan ole automaattisesti mitään turvallista. Kun tiedostetaan riskit, niin toki se jo auttaa pitkälti tekemään vihreästä turvallista. Meidän tehtävämme on tarjota työkalupakki, välineet, jotka ovat mahdollisimman laajasti käytössä. Ja tarkoitus on saada mahdollisimman paljon tuotteita yritysten käyttöön niin, että ne voivat käyttää niistä niitä, jotka niille sopivat. Me tuemme eurooppalaisen teema vuoden viettämistä ikääntymisen tiimoilta. Haluamme korostaa sitä, että työntekijöiden aina eläkeikään saakka täytyy voida tehdä työtänsä turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Kun ihmiset vetäytyvät työmarkkinoilta esimerkiksi työkyvyttömyyden takia, niin tämäkin täytyy muistaa, kun keskustelemme Euroopan työllisyystilanteesta. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus työpaikoilla on kestävä tapa toimia niin, että he voivat myös onnettomuuden tai sairauden jälkeen palata työpaikallensa turvallisesti. Tämä jatkossa osoittaa selvällä tavalla sen, miten me etenemme aktiivisen ikääntymisen saralla. Meidän täytyy tietysti seurata omaa työtämme kriittisesti, miten me suoriudumme, mikä on meidän tehtävämme nykyisessä taloudellisessa poliittisessa kontekstissa ja miten hyvin me pääsemme Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Kun viime syyskuussa ryhdyin tehtäväni, niin aloitin strategisen suunnittelun hankkeen, jossa hallintoneuvosto on mukana. Siellähän ovat edustettuna hallitukset, työntekijät ja työnantajat, Euroopan unionin toimielimet, henkilöstö ja muut sidosryhmät. Työ jatkuu tänä vuonna ja mielelläni raportoin teille tässä matkan varrellakin sitten, miten työmme etenee. Tarkoitus on olla alallamme huipputoimijoiden joukossa. Meidän pitää kuunnella työntekijöitä, jotta pääsemme näistä myrskyisistä ajoista eteenpäin niin, että työntekijät ja kaikki mukana olijat pysyvät terveinä turvallisissa oloissa. Näinä budjettikurin aikoina meidän täytyy myös auttaa niitä, jotka eivät itse kykene tällä saralla yksin toimimaan. Työtä on monella tasolla. Mielelläni vuoden mittaan näkisin monet teistä vielä uudelleenkin, koska aion käydä tässä valiokunnassa säännöllisesti vierailulla. Teidän sitoutumisenne ja jatkuva tukenne on ollut inspiraation lähteenä ja tästä me kiitämme. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup, merci de cette Kiitokset tästä hyvin täsmällisestä selvityksestä ja sitoumuksesta tulevalle vuodelle. Nyt siirrymme eteenpäin Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen esittelyn. Herra Christian Letmaier. members parliament. Kiitoksia ähm, puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitos siellä kerran tästä tarjoutuneesta tilaisuudesta esitellä Sedefobin äh, toimintaa tälle valiokunnalle haluaisin kiinnittää huomiota tähän pieneen tausta-aineistoon, jonka toitan tähän kokoukseen ja niihin taustadokumentteihin, jotka olemme teille aiemmin lähettäneet. Vala, siis vala, äh, valaisee tätä to, toimintaamme, jotta yksityiskohtaisemmin, jos yksityiskohtaisemmin haluatte äh, Sedefopin työstä äh, tietää, viittaan näihin, tähän toimintakertomukseen, joka on tuolla kohta painokoneesta pulpahtaa. Muuten tietysti netistä kotisivulta me en tietää. Meillä oli viime vuonna yli 105 konferenssi, 108 muuta kokousta ja seminaaria järjestimme ja, ja, ja, ja työtä me siterattiin toistuvasti eu ja kansainvälisen politiikan päätöksentekofoorumeilla paitsi näihin, näihin, mitä näihin lainauksiin ja miten näihin lainauksiin ja tieteelliseen työhömme osoittava, osoitettu kiinnostus kiinnostukseen tulee. Siitä huomataan, että meidän työmme merkitys elinikäisen oppimisen pontimena on huomioitu. Ensi vuonna tämä sama tulee toistumaan, tai siis tänä vuonna. SEDEFOP käytti viime vuoden tulo budjettinsa sataprosenttisesti teidän äh, viime taannoisten äh, huomioidenne perusteella käyttöaste parani, sataan siis. Äh, ja meidän täytyy vielä tehostaa työtämme median suuntaan, jotta sitä kautta saamme sitten tehostettua, tehostetuksi e-, eli elinikäisen oppimisen tarvetta ja muita ajankohtaisia hankkeita. CDF tulee tätä, näitä Euroopan eurooppalaisia sääntöjä edelleen jatkaa, tai niiden soveltamista jatkaa, mitä, mitä tulee siis erilaisiin päte, pätevyysvaatimuspuitteistoihin, ISINET esimerkiksi, ja, ja ammattikoulutuksen loppututkintojen ja tutkintojen vastaavuustyö on vielä alkometreillään. Nämä eri työkalut, ISINET, laadunvarmistus ja tutkintojen vastaavuus, hankkeet näkyvät käytännössä siten, että myöskin kansallisella tasolla toimivien laitosten yhteen toimivuus ja yhteen sopivuus korostuvat ja samoin siinä sitten tullaan noteranneksi jäsenmaiden työn johdonmukaisuus. Nyt jo yli 10, 10 miljoonaa CVtä jo vuosittain laaditaan internetin välityksellä, mutta vieläkin tarvitaan työn tehostamista ja sopeuttamista. Isinet ja validointimekanismit kaipaavat vielä hiomista. Haluan tässä kuitenkin välittää teille, miten tärkeää näitä, tärkeää näitä työkaluja on integroidusti kehittää. Se on aivan ratkaisevan tärkeää, jos me haluamme koulutus- ja opetusjärjestelmät joustavammiksi ja sellaisiksi, että, että Euroopan kansalaiset voivat sitten liikkua eri koulutusmahdollisuuksien viidakossa Tämä ei ole vähäpätöistä suinkaan eikä vallankaan helppoa toteuttaa. Se edellytetään vertailtavuutta, läpinäkyvyyttä kansallisten järjestelmien välillä. Sedefop on tässä referenssi roolissa jäsenmaiden suuntaan niin tulee sitten äh, korostamaan äh, toimi, äh, koulutusjärjestelmien yhteen, yhteensopivuutta ja vastaavuutta. Me, me haluamme painottaa työtämme työperusteiseen työkokemukseen, työssä opiskelemiseen, tietojen ja taitojen ylläpitämiseen, koska ne ovat erittäin tärkeitä tekijöitä, jos halutaan välttää sitten tällaiset ristiriidat työmarkkinoiden vaatimusten ja tarjolla olevien ammattipätevyyden välillä. Äh, työttömyys ja nuorisotyöttömyys aivan erityisesti, erityisesti niissä maissa, jotka ovat eniten joutuneet äh, talouskriisistä kokemaan, on äh, kouriin tuntuvaa. Tämä on haavoittanut tällaisia kestäviä hankkeita ja käytäntöjä ja johtanut sitten myöskin määrärahojen leikkaukseen, mutta silti näissä maissa on vaikea joskus löytää riittävän ammattitaitoista työtä tai sitten taas toisaalta työnhakijoille tarjotaan heidän koulutuksensa nähden aivan liian vähäpätöisiä työtehtäviä. Tämä kaikki vaikuttaa paitsi kasvuun, kasvuun myöskin koko ihmisen työuran kehittymiseen. Sedefopin tietotaito, en, en, ennusteet pyrkivät omalla tavallaan edesauttamaan ihmisiä ja työnantajia ymmärtämään sitä, miten ammatti, ammattipätevyys ja työnantajien tarpeet eivät välttämättä kohtaa me, meidän täytyy tämän arviointijärjestelmän hyväksymistä ja vastaanottavu, vastaanottamista tehostaa. Meidän pitää pyrkiä sitten muuntamaan koulutuksellisiksi ne tiedot, se, se tieto, mitä me tietotarpeesta, mikä meillä näistä uusinnin tietojen tarpeesta on. Näiden ansiosta sitten tulee tehdä sopivat päätökset koulutuksen suuntaan, mikä edellyttää valtioiden välistä ammattitaitopätevyyksien koulutusmenetelmien vertailua. Niin ikään edellytetään että järjestelmät ovat riittävän avoimia ja joustavia niin, että, että yksilöt voivat sitten paremmin räätälöidä koulut tarjolla ovat koulutusmahdollisuudet omiin tarpeisiinsa. Toivottavasti nämä lyhyet kommentit kuvastavat Serefopin työntä siltä osin, miten me suoraan voimme vaikuttaa kansallisten hallitusten ja työmarkkinaosapuolten päätöksentekoon yleisesti ja kansalaisten erityisesti keskellä pitkällä aikavälillä tietenkin käsillä on, ovat tiukat talous- ja sosiaalipolitiikan haasteet – toivottavasti tässä kykeni hiukan kuvailemaan sitä, miten, miten meidän työmme sivuaa hyvinkin tällaisena keskenään vaikutussuhteissa, vuorovaikutussuhteissa olevia toimenpiteitä. Sedefomin asiantuntijoiden työstä suuri kiitos näkyy siinä, että meillä on pyydetty lisää tehtäviä, esimerkiksi Kööpenhaminan prosessin seuranta jossa on kaksi, äh, äh, tar, tarkoitus seurata sitten esimerkiksi äh, Bryggen muistion 20, 20 hankkeen toteutumista. Samoin myöskin sitten seura, meitä on pyydetty seuraamaan ei-muodollisten oppimista, tapa, tapahtumien toteutumista, taitopanoraamaa kehittämään edelleenkin. Samoin olemme pyrkineet sopeuttamaan paremmin sitten opiskelu, opinto-ohjelmien ainevalikoiman ammatti- tai työelämän tarpeisiin. Kreikan hallituksen kanssa neuvottelut on tilojen käytöstä. Ne saatetaan loppuun kesäkuun mennessä. Tämä ei mahdollistaisi Tessalonikin konferenssitilojen käytön edelleen tarpeisimme. Mitä sitten tulee CDFOPin direktiivi, neuvottelut ovat toistaiseksi jäissä. Toivottavasti 2012 tai johdon, johtaja käsittelevät neuvottelut ovat jumissa toivottavasti kesäkuun vuoden kesäkuun mennessä meillä sitten uusi johtaja on. Kuten niin, mm, Muitkin, muutkin erillisvirastot, myöskin CDFOP joutuu supistamaan henkilöstöään 2013. Tila, me olemme viime vuosina pyrkineet omien resurssien käyttöönsä tehostamaan ja toimintansa tehostamaan, fokusoimaan kaikkein tärkeimpiin työtehtäviin, mutta nämä lisävaatimukset, joita mihin kohdistuvat, ja vastaavasti sitten taas määrärahojen supistamishankkeet ovat johtaneet siihen, että me olemme joutuneet perumaan jo suunnitteilla olleita kokouksia, konferensseja, seminaareja. Jatkossa tämä tulee entisestään korostumaan. Kiitän valiokuntan tuestanne ja hyvästä yhteistyöstä aiempina vuosina. Ja ja pyydän teiltä e, tukea myöskin jatkossa. Kiitos. Merci beaucoup. Suurkiitokset e, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön puolesta. E, puhuu nyt herra Menendez Valdes. Oh, okay. Eh, eh, merci beaucoup, Madame la Présidente, eh, members of the Parliament, ladies and gentlemen. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tämä on toinen vuoteni. Viime vuonna olin ollut vasta kuukauden toimessani. Nyt on kenties hieman parempi lähtökohta esitellä saavutuksia työohjelman parissa ja toisaalta esitellä työohjelmaa vuodelle 2012. En lähde yksityiskohtiin, koska olette saaneet tiivistelmän näistä toimista ja työohjelmastamme. 2011 ja 2012 ovat nykyisen neljän vuoden ohjelmakaudemme viimeiset vuodet. Otsakkeena on Eurooppa töissä, Europe at Work. Meillä on kolmikantainen virastorakenne. Tarkoitus on levittää tietoa poliitikoille, politiikan sektoreille tärkeiltä aloilta. Ja 20 miljoonaa on meidän rajallinen budjettimme ja varsin rajalliset henkilöstöresurssit. Konteksti kuitenkin muuttuu. Täytyy ottaa huomioon, että kun nykyinen neljän vuoden ohjelma laadittiin, niin kriisi ei ollut vielä alkanut. 2011 olemme päässeet 99 prosentin budjetin äh, hyödyntämiseen. Olemme julkaisseet yli 180 julkaisua eri kieliversioineen yli tuhat kertomusta on julkaistu kotisivuilla tai kirjallisena versioina ja indikaattorit suorituksestamme osoittavat, että asiantuntijuutta me käytetään sidosryhmien keskuudessa. Yli 118 000 tutkimusraporttia on ladattu nettisivuilta. Meillä on kansalaisagenda. Media on siterannut meitä yli 3300 kertaa ja tieteellisissä julkaisuissa meitä on siterattu yli 450 kertaa. Olemme myös hyvin tärkeitä EUn politikoille. EU-politiikka-asiakirjoissa meitä on siteerattu yli 170 kertaa. Nyt on alettu keskustelu seuraavalle neljälle vuodelle. Ja tietysti budjettiviranomaiset, Euroopan parlamentti ovat mukana tässä, hallitukset niin ikään, työnantajat, työntekijät, komissio, ja sosiaali- ja talouskomitea. Esittelemme ohjelmakauttamme parlamentille viimeistään tammikuussa 2013. Tutkimustoimintamme ja politiikkamme on ollut politiikka-alan vetoista. Meillä on kolme lipulaiva-hanketta, eurooppalaiset tutkimukset, työolosuhteiden tutkimus elintasotutkimus ja yritystutkimus. Meillä on myös kolme seurantakeskusta, työmarkkinasuhteet, työolosuhteet, muutos, muutoksen seurantakeskus. Aivan niin kuin mainittiin, me haluamme jatkaa tätä työsarkaa, vaikkakin vielä on odoteltava henkilöstötilannetta ja budjetti, tilannetta, jotta tiedämme, missä määrin voimme jatkaa näitä toimia jatkossa. Muutoksen seuranta ja työolosuhteiden laadun arviointi on ollut keskeistä kriisiolosuhteissa. Olemme tarjonneet tietoa ja seuranneet äh, tilanteen kehittymistä. Meillä on tietopankki äh, ja siellä yli 400 tukitoimia, jota myös työmarkkinaosapuolet ovat olleet työstämässä. Olemme seuranneet rakennemuutoksia työmarkkinoille ja olemme havainneet, että taantuma on vaikuttanut rakennemuutokseen. Suuri muutos on ollut se, että työmarkkinat edelleenkin polarisoituvat ja jopa taantuman aikana työpaikkoja on luotu Eurooppaan kuitenkin ääripäihin, eli joko matalapalkkatöihin tai sitten hyvin korkeasti palkattuihin tehtäviin. Jäsenvaltioissa on havaittavissa erilaisia malleja. Tästä on tehty kertomus ja tästä on ihan oma lukunsakin sitten. Työpaikkojen laatuun liittyy useita elementtejä. Raporttimme on nostanut esille sen, että työolosuhteet, elinolosuhteet ovat muuttuneet 20 vuoden aikana Euroopassa käynnistämme yksityiskohtaisen tutkimuksen työpaikkojen laadusta äh, huhtikuussa ja tänä vuonna jatkamme myös muita hankkeitamme, esimerkiksi innovatiiviset äh, organisaatiot. Pyrimme löytämään uusia järjestelmiä, jotka parantaisivat työolosuhteita ja parantaisivat organisaatioita innovatiivisella tavalla. Meillä on myös yritystutkimushanke, jossa perehdytään yritysten käytäntöihin vuonna 2012 ja 2013. Keskitymme ikääntyvään työväestöön, joka ei tietenkään ole yllätys, kun otamme huomioon, että vietämme teemavuotta aktiivisen ikääntymisen solidaarisuuden tiimoilta. Ja Tanskan puheenjohtajakauden avaustilaisuudessa, kun tämä teemavuosi julkistettiin, olimme mukana. Sitten Työmarkkinasuhteiden seuranta on ollut osa tärkeää työtämme. Me päivitämme palkkatutkimuksia jatkuvasti ja palkkaneuvotteluja, indeksi, määrittelyä. Meillä on myös eurosopimus, jossa on viitattu näihin kysymyksiin. Jos nyt kriisi on johonkin ryhmään äh, koskenut aivan erityisesti, niin tämä ryhmä on nuoret. Yhdessä kolmen muun viraston kanssa, jotka ovat täällä edustettuna, olemme järjestäneet yhteisen seminaarin parlamentissa ja pyrimme osoittamaan virastojen työn täydentävyyden. Meillä on käynnissä hanke, jolla pyrimme tukemaan nuoria ja korostamme tarvetta sadalle miljardille vuodessa 21 jäsenvaltiossa siis näin paljon olisi käytettävä näihin toimiin. Ja tätä kautta voitaisiin säästää 10 miljardia, kun autettaisiin nuoria. Täytyy muistaa myös yhteiskunnalliset sosiaaliset kustannukset, joita aiheutuu siitä, että nämä ihmiset eivät voi osallistua yhteiskuntaan. Olemme seuranneet tätä kehitystä myös e- elinolojen ja yhteiskunnallisten olojen seurantatutkimuksessamme. Meillä on tiettyjä kysymyksiä, jotka toistuvat myös eurobarometrissa. Ja taso on viime aikoina laskenut. Tämä koskee nuoria, mutta myös koko väestöä. Me jatkamme nyt kenttätutkimusta elinoloista Euroopassa. Ja tänä vuonna aiomme julkaista sitten tuoretta tietoa tämän tutkimuksen perusteella kun perehdymme kansalaisten ongelmiin ja elintasoon, niin tälläkin alalla valmistelemme äh, raportteja, miten äh, kotitaloudet hallinnoivat velkaansa, miten löydetään innovatiivisia ratkaisuja sosiaalipalveluihin. Seuraavan neljän vuoden prioriteeteiksi olemme ehdottaneet sitä, että ensinnäkin hallintoneuvostossa keskusteltaisiin siitä, miten saisimme kattavaa elvytystä tämän kriisin jälkeiseksi kaudeksi, mutta se on sitten tulossa lähikuukausina. Kiitos. Merci beaucoup. La dernière... Kiitokset ja sitten rouva Madeleine Selvan vielä Euroopan koulutussäätiöstä. Hän puhuu koulutusasioista. Luonnollisesti olisi olisi hyvä ollut aina kertoa myöskin, mistä, missä nämä eri keskukset toimivat. Te olette siis Torinosta. Kiitokset. Itse haluaisin aloittaa puheenvuoroni esittämällä kiitokset kaikille. Vuosi 2011 oli varsin hedelmällinen. Meillä oli rakentava yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja niin kuin todettu on, voimme vielä vuonna 2012 jatkaa samaa tyyliin. Uh, you about uh, what we did. No niin, tässä äh, tilinpito velvollisena kiltisti istun täällä raportoimassa äh, paitsi viime vuodesta äh, myös tämän vuoden suunnitelmista meidän tausta-aineistomme teille vastikään jaettiin. Muutamaan seikkaan tästä voisin sitten painottua, painottaa tässä <clears throat> puheessani. Kuten kaikki tiedätte, ETF Torinossa toimii Euroopan unionin nimissä. Se palvelee Euroopan politiikan ulko, ulkoista ulottuvuutta, mitä tulee työllisyyteen ja koulutukseen. Meidän viime vuoden työmme painottui 30 kumppanuusmaahan ja me olemme aina ö, toimineet meille myöntämämme ö, toimivaltuuksien puitteissa ö, yhteistoiminnassa neuvoston kanssa. Me ö, nä, ö, toimimme sieltä ö, näissä maissa neuvonantajan roolissa ja pyrimme sitten vastaavasti välittämään sitten komission neuvoston suuntaan sitten näiden maiden koko, kokemuksista. Me olemme vahvistamassa kapasiteettia, voimistamassa, tiivistämässä verkostoja ja yhteistyötä erilaisten kansainvälisten näissä maissa toimivien järjestöjen kanssa. Eh, se, että me eh, toimimme eh, tällaisen neuvonantajan ja kapasiteetin vahvistumisen, vahvistamisen roolissa näissä maissa. Näinpä tässä esityksen aluksi viittaankin tähän Torinon, Torinon prosessiin. Torinossahan tämän viraston mm, säätiön kotipaikka. Torinon prosessi juontaa Kööpenhaminan prosessissa Eh, johon Josidefobin eh, arvon, arvonjohtaja eh, viittasikin, on erittäin tärkeää, että näissä kaikissa kumppanuusmaissa päätökset perustuvat näyttöön, eivät mihinkään sattumanvaraisiin nopeisiin ratkaisuihin, vaan että kaikki prosessi on osallistava kautta linjan niin, että kaikki asianosaiset ovat aktiivisesti mukana ja täysipainoisesti mukana ja että laadu toiminnan laatu myöskin varmistetaan. Euroopan unionin yksi painosta, periaatteista on hyvä hallinto. Sitä aina aina painotetaan. Me näissä maissa pyrimme juuri tähän kiinnittämään huomiota noin julkisten ratkaisujen taholta tai kannalta ja äh, näin äh, pyrimme äh, jatkuvasti vahvistamaan kapasiteettia hyvän hallinnon parhaiden periaatteiden mukaan. Näin viime vuonna ja nyt sitten tässä, tänä vuonna tulemme jatkamaan sitä torinnan prosessin hengessä. poikkeuksetta hallitusten tasolla, aina kun jotain arvioita teemme. Miten se 2001 tehty työ sitten näissä maissa, joissa olemme toimineet, miten se on vaikuttanut näiden maiden toimintatapoihin. Esimerkiksi Moldovassa tämä asetus esimerkiksi perustuu juuri meidän suosituksimme Kosovossa. On suunniteltu 2011-2016 kattava koulutus, koulutusopetussuunnitelma Torinon prosessin suuntaviivojen mukana. Me Tunisiassa me olemme olleet vastuussa siitä, että me työllisyyden suuntaviivoja niiden toteutumista olemme valvoneet. Tajikistanissa politiikan analyysin toimet ovat olleet pohjana työllisyysministeriön työllisyyspolitiikalle. Joka, jokainen maa, jossa olemme toimineet, olivat eri, kaikki maat olivat hyvin yhteistyöhaluisia, koska koulutus ja työllisyys ovat heidän asialistallaan hyvin korkealla. Haluaisin eri, erityisesti kiittää Unkaria ja Puolaa 2001 vuoden puheenjohtajavaltioita, e, koska ovat e, edes auttaneet e, toimintamme julkistamista eri tilaisuuksissa. Se on erittäin tärkeää, koska näin päästään paljon paremmin koordinoituun ja selkeä rakenteisempaan yhteistyöhön pätevyysvaatimukset ovat, ovat yksi avainalueitamme, siitä on jo puhuttu täällä aiemminkin. Tässä pyritään kumppanuusmaiden kehitystä edesauttamaan ja parantamaan, niin kuten se Defomin kollega niin äsken juuri mainitsi. Että, tässä on ilo muistuttaa yhdessä järjestämästämme konferenssissa, jossa osallistujia oli 67 maasta – Eli nyt menimme paljon Euroopan rajojen ulkopuolellekin, koska eurooppalainen, Euroopassa tehtävä työ on inspiraation lähtenä monille muillekin maille. Täytyy tässä todeta, että tämän toiminnan ulkoinen ulottuvuus painottuu myös tänä vuonna 2012, kun UNESCO järjestää kolmannen konferenssin ja jätti sitten ETFn kontolle täysistunnon ammattipätevyyteen ja pätevyysvaatimuksiin liittyvissä, liittyvissä kokonaisuudessa. E-, Euroopan ääni, Euroopan saavutukset ja Euroopan kyky kumppanuusmaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön on tässä etusiellä. Monissa, monissa maissa ollaan jäljittelevinään Euroopan kehitystä, mutta siellä on, ollaan hyvin monissa asioissa hyvin alkuvaiheissa, mitä tulee tarpeeksi laadukkaaseen työn jälkeen ja siihen, että myöskin hyöty sitten pikkuhiljaa koituu kansalaisten eduksi, eikä jää pelkäksi kuoleksi asiakirjan kirjaimeksi. Me, meidän täytyy jatkaa työtämme yhtä tehokkaasti tänä vuonna kuin, kuin viime vuonnakin. Paljon työstämme kohdistuu sellaisiin maihin, jossa on vielä epävarmaa, hyödyttävätkö toimenpiteet, toimenpiteet tavallisia kansalaisia. Arabikevät, vuoden 2011 muutkin tapahtumat avasi meille tavalla uusia ovia juuri oikeaan aikaan tapahtuvaa, tapahtuvalle tukitoiminnalle näissä kyseiseen tulevissa maissa. Ylpeänä eh, saatamme teille tässä raportoida, että sekä Tunisia että Egypti hyötyivät Euroopan panostuksesta merkittävästi ja eh, koulutus ja, ja eh, työllisyys pääsivät sinne esityslistalle, eivät kovin näkyvästi viime vuonna, mutta 8. maaliskuuta tänä vuonna on luvassa esimerkiksi erittäin tärkeä käteen tekevä tapahtuma jolla eh, eh, Euroopan investointipankin eh, kutsusta ETF e aikoo voimaperäisesti panostaa PK-sektorin kehittämiseen. Me uskomme, että kumppaneiden kanssa Tunisiassa pohjustamme yhteistyötä myöskin sitten muille yhteistyömaille eteläisen äh, välimeren äh, osa, osalta myöskin äh, tämä meidän tuo, teemavuotemme, siis ikääntyvä väestö on painopisteessä siellä. Nuoriso on erityisen, erityisen uhanalainen, haavoittuvainen. Näin pystymme saamaan antamaan merkittävän, toivottavasti merkittävän panoksen tämän alueen nuorisotyöttömyys- ja koulutuksen tilanteen selkittämiseen niin ikään. Itä-Euroopan kehitys on tärkeää. Siellä pyrimme työmarkkinoiden ja koulutussektorin kehitykseen vaikuttamaan niin, että sitten ihmisiä koulutetaan sellaisiin ammatteihin, joille, joissa tulevaisuuden työkin löytyy on tärkeää äh, keskustella myöskin näistä vihreistä taidoista, tiedoista, joilla, jotka eivät kunnioita valtakuntien, valtakuntien rajoja samalla tavalla kuin äh, monet muut. Kun, äh, jos vielä, kun nyt puhutaan kuluvasta 2012 vuodesta, haluaisin viitata siirto, siirtolaisuuden ja maahanmuuton sektorilla tapahtuvaan työhön Esimerkiksi Moldova ja Armenia ovat tässä, ja Georgiakin hyviä, hyviä esimerkkivaltio, ja itässä, itä, etelässä taas vastaavasti Marokko ja Tunisia ovat tässä painopisteessä. Iloksemme voimme kertoa, että, että meidän panoksemme ansiosta Moldovan äh, mobiili- tai tämä liikkuvuusyhteistyö sisältää myöskin sitten koulutuksen, ja sitä pyritään sitten laajentamaan muihinkin yhteistyö maihin. Esimerkiksi ammattipätevyyden, ammattitaito, taitoulottuvuuden huomioiminen maahanmuutossa huomattavasti nykyistä paremmin on tavoitteenamme, esimerkiksi kun ajatellaan Eurooppaan suuntautuvaa maahanmuuttoa. Ihan aivan, aivan alustavasti voin kertoa tutkimuksen tuloksena sen, että, että pätevät maahanmuuttajat eivät välttämättä valitse Eurooppaa kohdealueekseen ollenkaan, eli jotakin pitäisi varmaankin tehdä. Eli tämän tapaista tietoa meiltä aina on sitten tarjolla, jos haluatte jotakin faktatietoa. Kohesio on kuitenkin kaiken avainsana. Alueellinen kohesio aivan erityisesti. Niinpä tänä vuonna panostamme alueelliseen kohesioon, mitä tulee alueen kumppanuusmaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sitten voisin vielä raportoida tästä budjettihallinnosta 99,7 prosentin maksumäärärahojen käyttöaste puhuu puolestaan. Me huolehtumme, jo huolestuneena ajattelemme 2013 tapahtuvia budjettileikkauksia, koska tämä työ tapahtuu ihmisten parissa, ei papereita siirtelemällä. Kiitos. Kiitokset suur Kiitokset. Aika hyvä ylittyi, mutta äh, nyt ensimmäinen kysyjä, Rova Moran Sarti, ja sen herra Serkas. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenvuoron pitäjille. Niiden kautta meillä on mahdollisuus saada käsitys äh, näiden virastojen toiminnasta. On selvää, että me tarvitsemme tämän tyyppistä tietoa ja päätöksentekoa silmällä pitäen, ja siksi haluankin esittää kysymyksen Bilbaon keskuksen johtajalle, jossa käsitellään työturvallisuus- ja työterveyskysymyksiä. Täällä valiokunnassa me työstämme tällä hetkellä äärimmäisen erityisen ajankohtaista aihetta, nimittäin työntekijöiden altistumista sähkömagneettisen kentän vaikutuksille ja siitä aiheutuville riskeille. Nyt haluaisinkin kysyä, miksi ette vastanneet esittämämme aiheeseen liittyvän pyyntöön myönteisesti? Sitten toinen kohta, johon useammatkin teistä pureutuivat, nimittäin ammattipätevyyksien merkitys ja, ja toiminta Euroopan unionissa. Ja tämä kaiken eh, sitominen myöskin maahanmuuttokysymyksiin, eli pätevyys ja maahanmuuttokysymykset. Äh, tähän liittyen toivoisin vielä hieman täsmennystä. Yhtäältä äh, me puhumme maahanmuutosta, äh, työluvista ja, ja yhtenäisestä työlupakäytännöstä, mutta samanaikaisesti kuitenkin ammattipätevyys ja ja pätevyyskysymykset ylipäätään edellyttäisivät lisää analysointia, joten tästä haluaisin hieman lisätietoa. tietoa. Kiitokset herra Serkas esittää Rova Bauer. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset arvoisat virastojen johtajat. Olen täysin samalla linjalla kuin mitä Rouva Moran juuri äsken totesi. On selvä, että Euroopan unionin integraatumisprosessissa te edustatte lisäarvoa. Ja Euroopan parlamentin kannalta teidän työnne on myöskin merkittävää ja haluamme jatkaa samalla linjalla tulevaisuudessakin. Samoin kaikki kirjallinen tiedonanto, mitä saamme teiltä, on äärimmäisen tärkeää. Siltä pohjalta on, on mahdollista tehdä äh, tai saada, saada selvä tilanne analyysi. Ja, ja nyt haluaisinkin vielä palata noihin äh, kysymyksiin, nimittäin erilaisiin äh, indikaattoreihin, joita käytetään. Nyt puhutaan paljon tehokkuudesta – budjettivajeesta, kriisistä ja niin edelleen. Haluaisinkin tietää, minkälaisena näette tämän suhteen, eli toisin sanoen resurssien puute suhteessa saavutettuihin tuloksiin. Pyytäisin tähän lisäselvitystä ja, ja mahdollisesti jatkossa vielä ehdotuksia. Myöskin ryhmässämme kiinnostusta herättää kysymys, joka liittyy Bilbaon keskuksen toimintaan. Täällä oli tänä aamulla Tanskan ministerit vierailemassa ja esitinkin kysymyksen, joka liittyy eurooppalaisen työllisyysstrategian – ja suurella huolestuneisuudella totesimme, että uuden strategian lanseeraminen ja toteutuminen käytännössä on vaakalaudalla. Ja ministeri totesi, että asiaa pyritään hallinnoimaan, mutta kuitenkin uuden strategian käynnistäminen ja liikkeelle lähettäminen näyttää nyt olevan hankalassa tilanteessa ja kysyisinkin, mitä mieltä te olette tästä asiasta. Käsittääkseni tarvittaisiin reippaita lisäinvestointeja, jotta päästäisiin eteenpäin eikä suinkaan otettaisi takapakkia. Sitten olemme myöskin saaneet tietoa Euroopan Euroopan komission toimista, jotka perustuvat siihen, että pk-yritysten byrokraattista taakkaa haluttaisiin vähentää omassa maassani, mutta käsittääkseni myöskin muualla Euroopassa lähes tulkoon 89 prosenttia työntekijöistä joutuu työskentelemään olosuhteissa – jotka eivät ole millään tavoin myönteiset. Ja haluaisinkin nyt kysyä teidän käsitystänne asiasta. Itse asiassa elämä ei ole niin yksinkertainen yhtälö. Siitä tietysti voidaan tehdä taloudellisia arvioita ja niin poispäin, mutta on olemassa muitakin tekijöitä, äh, kun ajattelee ihmisten työntekoa vaikkapa nyt yrityksissä. Ja Tessalonikin keskuksen johtajalle äh, sitten kysymyksen, joka liittyy tavallaan äh, siihen, että teette valtavan äh, määrän työtä, jota ammatillinen koulutus ottaisi edistysaskeleita Euroopassa. Tällä hetkellä on valtava tarve uudelleen pätevöitymiselle Euroopassa. Ja pyytäisinkin jonkinlaisia kommentteja tästä asiasta. Minkälaiset näkymät vallitsevat tämän tyyppisessä kysymyksessä? Ja herra Menendez Valdesilta kysyisin myöskin pari seikkaa vielä. Täällä on puhuttu Eurofounderin antamista näistä luvuista, jotka liittyvät tuotantorakenteen uudelleen järjestelyyn ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunnassa on laadittu mietintö, joka käsittelee näitä asioita. Ja haluaisinkin kysyä teiltä kannanottoa tämän tyyppiseen tilanteeseen? Minkälaisia muuttuja on olemassa ja miten ne vaikuttavat ja muuttuvan taloudelliseen tilanteeseen? Ja vielä herra Valdesilta, Menenes Valdesilta kysyisin siitä, minkälaiset vaikutukset kriisillä on nimenomaan nuorten ihmisten mahdollisuuksiin. Eh, ja vielä lopuksi rouva Serva, Serbanilta kysyisin paria seikkaa. Olimme Torinossa vierailulla, se oli varsin miellyttävä vierailu ja siinä yhteydessä kävi ilmi, että tutkijoiden ja työntekijöiden toimintamahdollisuudet aivan infrastruktuurikin osalta olivat varsin hankalat. Kysyisinkin nyt, onko tilanne parantunut, onko Euroopan komissio tehnyt jotain asiaa eteen? Tiedän, että työ, työnne on varsin tärkeä ja teette sitä hankalissa olosuhteissa. Haluaisin myöskin tietää Libyan tapahtumien vaikutuksista hieman enemmän samaten myöskin Tunisia kiinnostaa minua. Mitä vaikutuksia näillä uusilla no, muutoksilla on? Miten yhteistyö sujuu tällaisissa uusissa syntyneissä olosuhteissa? Vai onko peräti niin, että Euroopan unionin vaikutusmahdollisuudet eh, jossakin yhteyksissä eh, eivät ole tervetulleita. Eh, Madame Bauer. Rouva Bauer ja sitten herra Bauer. Thank you so much, Madam President. Uh, I have three short questions. Kiitos puheenjohtaja. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensin Zetlaczekille Totta kai arvioimme OERA-välineen hyödyllisyyttä. Jos tämä olisi saatavilla myös eri kieliversioina, niin olisi hyvä, koska näin saisimme välineen laajempaan käyttöön Euroopassa. Toinen kysymys oikeastaan liittyy kokemuksiimme kun olemme käyneet vilpaan instituutissa. Siitä huolimatta, että tämä on niin sanotusti vanha virasto, niin edelleenkään siellä ei ole päästy sopimukseen tästä toimipaikasta, sijaintipaikasta. Onkohan nyt sopimukseen päästy ja mitä me voisimme tehdä – jollei sopimusta ole tehty. Sitten lyhyt kysymys Eurofoundille. Ovatko he mukana romanistrategian seurantatyössä? Kiitos. Eh, merci, monsieur. Seuraavaksi herra Bakka ja rouva Benarabatu. Frau Vorsitzende, Mm, kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin kiittää kiinnostavista esityksistä pari kysymystä niiden pohjalta. Ensinnäkin yksi sosiaalijärjestelmistä. Äh, meillä on että äh, äh, eläkeikäraja on koko ajan kohoamassa, mutta toisaalta sitten vanhemmille suunnatut työpaikat ovat eri syistä vähenemässä voimakkaasti Meillä on tällä tämä dilemma äh, riesanamme tällä hetkellä. Äh, hän keskustelu äh, pyörii sen ympärillä, onko tämä, tässä kysymys rakenteellisesta, onko tässä kysymys rakenteellisesta työttömyydestä, kun on panostettu liikaa ja liian paljon julkiselle sektorille, tai vai onko tämä sitten tämän taantuman aiheuttama tilapäinen häiriö, minkä jälkeen siinä taas alkaa uusia työpaikkoja syntyä. Nyt kun me olemme tämän, tässä arvioinnissa koskien työsuojelutilannetta. Olemme huomanneet että psykos, psyykkisten psykosomaattisten vaivojen voimakas lisääntyminen, loppuun palaminen, stressi ja tämän tapaista asiaa, että onko, haluanko esit, osallistujilta kysyä se, että että onko vaikka tässä näin Äh, 89 äh, vuodelta perään, peräisin olevan äh, äh, puitedirektiivin aika uusiutua. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensin työturvallisuus- ja työterveysvirasto edustajalle. Haluaisin nimittäin tietää, mitä työturvallisuussääntöjä on olemassa ihmisille, jotka työskentelevät työ, yritysten ulkopuolella? Ajattelen vaikka riippumattomia työntekijöitä ja, ja heidän työterveyskysymystään. Tuki- ja sairaudet, niin kuin kaikki tietävät, tämä on varsin suuri ongelma monillekin ammattikunnille – ja ne ovat luonteeltaan myöskin toistuvia. Mitä mieltä olette tästä? Sitten Torinon koulutussäätiön edustajalle kysymys liittyen pätevyin, pätevin maahanmuuttajiin ja siitä, että he suuntautuvat muualle kuin Eurooppaan. Minne? Kiinaan, Yhdysvaltoihin vai, vai mistä puhuitte? ja Tunisia, demokratia, kevään kouriotuneet maat, Egypti eh, mainittiin myöskin täällä. Miten sosiaalinen suojelu ja, ja koulutuskysymykset, pätevyyskysymykset toteutuvat näissä maissa? Ja herra Bulan. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhujia puheenvuoroja laadukkuudesta ja toimista, joita he toteuttavat virastoissa. Minulla olisi tällainen hieman horisontaalisempi kysymys. Ja vastatkoon se, se joka voi. Tämä liittyy sosiaalisiin eroihin, joita meillä on yhtenäismarkkinoilla, sisämarkkinoilla, integroidulla markkinoilla. Eroja on sosiaalisella alalla, terveysalalla, työolosuhteissa ja niin edelleen. Tässä tuskin tarvitsee mainita palkkoja ja eläkkeitä. Kun ajatellaan varsinaisia tehtäviä, joita näillä virastoilla on ja niitä välineitä, joita ne käyttävät, euro, PAS, EURES, Progress ja niin edelleen, tulee sellainen käsitys, että nämä sosiaaliset erot ovat olleet hidastamassa kasvua. Jos näin todella on, niin ovatko virastot analysoineet tätä seikkaa? Onko mitattu sitä, äh, minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja löytyisi. Olisiko välineitä, joilla tähän voitaisiin puuttua? Haluaisin nostaa tämän kysymyksen esille, koska Tanskan ministerien parissa jo pohdimme tähän liittyviä kysymyksiä. Eli epäsuorasti nyt esitän tämän kysymyksen tässä muodossa. Tässä valiokunnassa meillä on mietintö, joka käsittelee sosiaalisia muutoksia ja innovointia. Esittelijä haluaa keskittyä nimenomaan työllisyyteen. Kysymys liittyy tähän mietintöön aivan erityisesti. Minua kiinnostaisi kovasti tietää, josko virastoilla olisi, olisi ehdotuksia tehtävänä sen suhteen, että miten työllisyyttä voitaisiin parantaa. Tämä liittyy myös mahdolliseen sosiaaliseen lähentymiseen yhä enemmässä määrin. Öö, au fond, je vais vous proposer de... Tulen tekemään seuraavan ehdotuksen. Kävisimme vastaukset läpi samassa järjestyksessä, koska kysymyksiä esitettiin kaikille eh, eri virastojen johtajille. Joten ensimmäisenä Rova Krista Sytätsek, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Kiitos alkuun nämä elektromagneettiset kentät, sähkömagneettiset kentät. Tämä ei ole ihan minun aikanani no, esille nost esille. Me olemme siihen liittyen saaneet paljon eh, kysymyksiä koskien näiden sähkömagneettisten kenttien vaikutusta ihmisen terveydelle. Me eh, toivon mukaan sitä onnistuimme tehtävässämme, eli siinä, että, että lähdemme selvittämään asiaa. Tietenkin selvitystarve näkyy vielä olevan olemassa välitimme tuoremman tutkimustiedon teille. Tutkimus sähkömagneettisista kentistä osoittaa, tai on se, että tuoretta tietoa on olemassa, eikä meidän enää tarvitse hankkia lisää tutkimusta. Ja asianomaiset virastot ovat tämän tiedon meille antaneet tai voivat antaa. Tässä on tietysti ehkä väärinkäsitys kysymysmerkillä. Tämä oli ennen minun johtajapestiäni. Äh, eli me äh, tuotamme äh, puolueetonta olemassa olevaa tietoa, selvitämme käytössä olevia mittausmenetelmiä ja työpaikkaa kohtaisia ratkaisumalleja esitämme, mutta emme voi lähteä poliittisesti arvioimaan jäsenmaissa vallitsemaa tilannetta. Olen monissa jäsenmaissa ollut töissä ja siellä äh, tämä tutkimuksen lop, tulos, tulokset ja äh, niiden tulkinta vallankin poikkeavat toisistaan. Tämä ei ole meidän työtämme, emmekä se ole meillä luvallistakaan. Emme voi lähteä poliittisesti arvioimaan meillä on tässä vielä työtä tehtävänä. Me voimme tarjota teille olemassa olevaa tietoa e, auttamaan teitä päätöksenteossa. Toinen kysymys koski sitä, voisimmeko pohtia myöskin myös indikaattoreita näissä säästötoimissa, jotka koskettavat äh, virastoa. Äh, sikäli kun ymmärsin oikein, no joo, kyllä. Äh, yksi on hyvä työkalu on tämä <clears throat> virastojen välinen yhteistyöverkosto. Me, me kykenemme tätä yhteistyön kautta tehostamaan työtämme ajatellen vaikka yhteisiä koulutustilaisuuksia tai koulutustiloja, paitsi virastojen välillä myöskin muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa ja toimijoiden kanssa. Näin sitten yksittäisen virastojen työtaakka kevenisi. Äh, eurooppalainen työsuojelustrategia. Voisin sen verran tästä antaa palautetta, kun aloitin äh, viraston pääjohtajana – käynnistin äh, äh, äh, sisäisen strategian ajatellen sitä, että me joudumme etenemään komission ja henkilöstön kanssa yhteisvoimin kehittääksemme euro, eurooppalaista työ, terveys- ja työturvallisuusstrategiaa. Me olemme käyneet keskusteluja komission kanssa. Ja tässä yhteydessä on sovittu tätä työtä tukevamme mahdollisimman paljon. Ja minun oma aikatauluni on 2013 vuoden loppuun mennessä. <clears throat> Mutta nyt lienee syytä huomioida se, että ainakin komissio on oman strategiansa julkistamisen takarajaa lykännyt ja me omat määräaikamme sopeutamme sitten omassa virastossamme Euroopan, Eurooppala, yleiseurooppalaisen strategian aikatauluihin. Sitä kumminkin tuenne, tuemme. Ja näissä näinä tiukan talouden aikoina on e, erityisen tarpeellista luoda uudet normit, uusi strategia työsuojelulle. Sitten kysyttiin työsuojelu kohdistuvat äh, taloudelliset äh, heijastumat. Mekin joudumme tänä vuonna miettimään äh, tarkemmin sitä, miten me voisimme yritystasolla tietoa, tietoa siitä, miten yritystasolla voitaisiin käyttää saneraustoimien yhteydessä vaikuttaa siihen, että yritysten saneraustarpeet ja kohteet olisivat tar- tarkemmin mietittyjä. Samoin äh, tutkimus osoittaa, että me voisimme äh, hyvinkin ennaltaehkäisevästi yritystasolla tätä työtä äh, ryhtyä tekemään kenties. Sitten tämä online interaktiivinen riskien Äh, riskin arviointi, se on jo käynnistynyt yhdeksällä kielellä. Pyrimme kääntämään tätä muillekin, tätä työkalua mahdollisimman monelle kielelle. Kuten tuosta tausta-aineistosta saitte lukea, tähän, tässä, tätä nykyään lähes 17 jäsenmaata käyttää sitä tai ovat siitä erittäin kiinnostuneita. Palasin eilen Maltalta hekin äh, taipuvat äh, tai suostuivat sitä, äh, sen käytön käynnistämään. Äh, toimipaikka, sopimus, se voisin päivittää tilanteen. Kävin e- ensimmäiset keskustelut Baskimaan hallituksen kanssa, jossa pyysin heiltä tukea, äh, tukea meidän kysymyksemme Sain myönteisen vastaanoton ja he totesivat Bilbaan viraston tekemän työtä hyvin ja tehokkaasti ja olivat valmiita meitä tukemaan, mutta puheen asteella se toistaiseksi on mitään konkreettista ei vielä ole tapahtunut. Jonkinnäköistä vinkkiä on sen suuntaan tullut, että joku rakennus saattaisi olla luvassa. Mitään konkreettisempaa ei ole vielä tiedossa. Jatkamme keskusteluja helmikuussa Madridissa työtään aloittavan uuden hallituksen kanssa siitä sitten pyrimme edelleen hakemaan tukea äh, toimipaikkakysymykseen Bilbaossa. Toiveet ovat korkealla, muuta en osaa sanoa. Siis ikääntyvät työntekijät äh, vinkkinä vain äh, sen verran, että viime vuonna lähdimme kehittämään tietopohjaa tämän vuoden aktiivisen, aktiivisen työväestön teemavuoden varalta yritystasolle, siis tätä, tämmöistä info, infoaineistoa jaettiin työnantajille niin, ja työpaikoille, jossa sitten valaistaan vähän ikääntyvien työntekijöiden tarpeita. Myöskin johdolle on suunnattu välineistöä, miten tähän kampanjaan voisi valmentautua ja osallistua ja kannustaa sitten johtoa osa- osallistumaan eri työntekijä tahojen ponnisteluihin. Nämä seikat tullaan näissä infolehtisissä ottamaan näkyvästi huomioon. Sitten tietysti sosiaaliset, sosiaaliset ulottuvuudet työssämme. Olemme usein saaneet todeta selvityksissä, että psykososiaalisten riskien mä, riskit kasvaa lähes kaikilla sektoreilla. Ja nyt jo olemme kyrkeneet, yrittäneet reagoida tähän ennakoivasti koskien tätä johdon osallistuvuutta Siinä yhtäältä tarkoitus lisätä toimijoiden tietoisuutta asioista, myöskin, mutta myöskin havahduttaa päättäjät tähän ongelmaan 2013-2014. Muuten on tarkoitus käynnistää kampanja psykososiaalisista ulottuvuuksista työelämässä yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme käynnistämässä selvitystä siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa ja korjata. En tiedä, mitä sitten tulee 89 direktiivin uudistaminen paljonkaan auttaisi. Me, meistä, me olemme törmänneet tietämättömyyteen, eli siis tietovalistus valistus on avainasemassa tässä erityisesti pienillä ja keskisuurilla, keskisuurissa yrityksissä. Siellä on äh, parannettava äh, valmiuksia suoriutua näistä haisteista yhdessä ammattijärjestöjen kanssa myöskin työnantajapuolella. Puolelta sieltä. Se, tämä olisi suureksi avuksi varmaankin. Ja sitten kysyttiin äh, terveysvaikutusten arviointi työnantajiin, työntekijöihin kohdistuvien ter- työntekijän kohdistuvan terveysvaikutuksen arviointi, se men, ne, kotona. Tämä ei ole meillä vaan virastamme kohderyhmänä, mutta epäsuorasti tietoa saamme, mitä kun ajatelemme esimerkiksi naisten terveyttä, me saamme tietoa kotona työskentelevistä naisista, ja, ja siellä terveysvaikutukset voivat olla hyvinkin paljon merkittävämmät äh, kuin äh, töissä, työssä käyvillä. Me saamme tietoa tällaista ihmisryhmistä äh, ja myöskin siitä, tietoa siitä, miten esimerkiksi vanhemmat, vanhemmat ihmiset näihin reagoivat. tuki- ja liikuntan elinsairaudet ovat, kuten tausta-aineistosta me selviää, tällainen loppumaton taistelu. Nämä sairaudethan kohdistuvat yhä laajenevaan työntekijää ryhmään. Meillä on Tästä tähän liittyvä hankekin meneillään. Yksi selvitys tai projekti kohdentuu juuri mm, työpaikkatason tukuja ja, liikunta, ja liikuntaelinsairauksiin. Pyrimme selvittämään, miten voisimme näitä estää. Yksi syy mun syntipukeista on tällainen yksitoikkoinen toistuva liike, toistuva liikesarja sieltävä työ että tällaista pahaa, huonoa, ergonomisesti huonoa, tila, huonoja eh, tilanteita pyrimme tietysti välttämään. I, so it's more or less... Niin, eiköhän tässä ole jo kysymysnippu tullutkin käytyä läpi. Nyt sitten luovutan puheenvuoron eteenpäin. me to be short. Uh, regard... Yritän puhua lyhyesti pätevyydet ja maahanmuutto. Meillähän on pätevyyspuitteisto olemassa. Ja tässä suuntaviivana on nimenomaan se, että on työssä oppimista. Tämän pitäisi auttaa myös maahanmuuttajia. Tiedämme, että on paljon maahanmuuttajia, joilla ei ole pätevyyttä, ja tässäkin työsarkaa riittää. Kysyttiin, onko tämä osa työtämme. Kyllä se on. Helmikuun lopussa saatte briefausasiakirjan ja yhteenvedon neljän vuoden työstä. Tässä ei keskitytä pelkästään maahanmuuttoon, mutta käsitellään sitä merkittävänä osana. Sitten tietysti ikääntyminen Ikääntyneetkin tarvitsevat taitoja ja pätevyyttä. Jos me haluamme pitää nämä ihmiset töissä, niin heidän taitojaan on päivitettävä. Me tiedämme myös sen, että päivitystä tarvitsevat ovat kaikista vaikeimpia saavuttaa. Tässä täytyy muistaa ohjeistus, moduuli, mallit. Ihmisethän ovat erilaisissa olosuhteissa. Tarvitaan myös aikuispedagogiikkaa. Tämä liittyy myös rahoitukseen ja niihin erityisryhmiin, jotka ovat nyt tavallaan välitilassa siirtymäkaudella. Ikääntyvät ikääntyminen ei ole pelkästään yksi ryhmä työmarkkinoilla, vaan tämä on yksi valtava muutossuuntaus, hyvää työtä on tehty muun muassa Ranskassa tämän aiheen tiimolta. Kotona työtään tekevät ovat yksi kaikista nopeimmin kasvavista työntekijäryhmistä. Eli nämä työpaikat ovat tulevaisuuden työpaikkoja. Täytyy tunnustaa näidenkin työntekijöiden asema ja he eivät ole mukana tällä hetkellä vielä virallisissa järjestelmissä, mutta sekin on hoidettava kuntoon. Sitten sosiaaliset erot. Me emme käsittele sitä varsinaisena aihealueena, mutta kun ajattelemme ammattikoulutusta koulutusta yleisemmin, niin tietysti haluamme varmistaa yhtäläisen saatavuuden ja koulutuksella on tietysti myös liitännäishyötyjä esimerkiksi kansalaisuuden näkökulmasta. Sitten kysymys, joka esitettiin alussa virastojen koulutusmahdollisuuksista ja säästömahdollisuuksista. Totta kai niitä aina on ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään. Viisi CDFOPin henkilöstön jäsentä on jatkuvasti ollut Vimuna missiolla. Missiot ovat varsin kalliita, erityisesti kun on matkustettava Tessalonikista. Yritämme ensinnäkin rajoittaa näitä matkoja ja toiseksi tutkimme, josko näitä matkoja voitaisiin vähentää esimerkiksi videokonferenssin avulla. Tämä on vain yksi esimerkki säästömahdollisuuksista. mahdollisuuksista. Toisekseen sähköinen viestintä on yhä laajempaa, sähköinen julkaisutoiminta on laajempaa. Se on tietysti halvempaa kuin julkaisutoiminta perinteisessä mielessä. Totta kai säästömahdollisuudet ovat varsin rajalliset, koska meidän täytyy toimia säännöllisesti. Meillä on tiettyjä hallinnollisia tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, jotka on hoidettava. Ja tämä vaatii resursseja ja aiheuttaa kustannuksia. Kiitos. Thank you very much. I will start replying to... Kiitoksia. Vastaan espanjaksi, kun kerran maamiehen kysymyksen on kysymys. La primera cuestión era... Ensimmäinen kysymys oli yleisluontoinen. Siinä puhuttiin indikaattoreista, ja tehokkuudesta. Uskoakseni kaikki he ovat varsin tietoisia siitä, että budjettileikkauksia on tehtävä. Se on tämän hetken painopistealue ja tulevaisuudessa puhumme 20 miljoonan euron budjetista ja kuitenkin noin sadasta henkilöstä, jotka ovat siis työntekijöistämme Tästä voitte vetää johtopäätökset. Meillä on myöskin benchmarking julkaisu aivan hiljattain valmiiksi saatu. Siinä verrataan toimintaamme samankokoisiin virastoihin ja keskuksiin sekä Euroopan unionin alueella että muualla. Ja, ja os, mielestäni olemme aika hyvin sijoittuneita. 80 prosenttia budjetista käytetään tiedotukseen ja tutkimustoimintaan. Otan tästä esimerkin. Kolme Euroopan laajuista tutkimuskeskusta käyttää tästä budjetista itse asiassa noin 30 prosentin palan. Sitten toinen Herra Serkasi konkreettisista kysymyksistä, joka liittyi toimintamme uudelleen järjestelemisen muutosten vuoksi. Meillä on selkeät luvut kaikista työpaikkojen vähennysluvuista ja myöskin tällä hetkellä olemme laatimassa työmarkkinoita kohtaavasta muutosten tuulesta, joka johtaa, johtuu siitä, että resurssit ovat vähentyneet. Myöskin globalisointirahaston vaikutukset ovat mukana meidän analyysissamme ja harjoitamme myöskin seurantaa liittyen irtisanomisiin ja, ja siihen tapahtuvatko, tapahtuvatko irtisanomiset oikeudenmukaisesti ja, ja minkälaista tietoa niistä annetaan. Nämä kaikki ovat äärimmäisen tärkeitä seikkoja. Me saamme kaiken tämän tiedon ensimmäisenä ja jaamme sitä eteenpäin. Puhuttiin myöskin mahdollisesta vierailusta. Miksei sellainen on mahdollista järjestää, kuten viime vuonnakin tehtiin. Nuorisotyö, se on äärimmäisen tärkeä seikka ja, ja me tulemmekin julkaisemaan tähän aiheeseen liittyen kokonaisvaltaisen katsauksen lähitulevaisuudessa. Siinä ei käsitellä pelkästään työn merkitystä, vaan myös niitä poliittisia toimia, joita eri jäsenmaissa toteutetaan nuoriso työllisyyden lisäämiseksi ja, ja myöskin äh, tehokkuutta pyritään seuraamaan. Muihin kysymyksiin sitten tulee <clears throat> esimerkiksi väestöstä. Olemme julkaisemaisillamme, ellei ole julkaistukin, koskien äh, romanien elinolosuhteista, erityisesti asunoloista. Tämä on komission äh, Sankosta tapahtuneen pyynnön toteuttamista. Tämä virasto varmaan on tässä veto vastuussa tämän tyyppistä asioista mitä tulee vanhempiin töihin, työntekijöihin, Dublinin säätiö on jo vuosien ajan pyrkinyt työ, työvoimaa hallintoon liittyviä kysymyksiä pohdiskellut, opastanut äh, äh, johtoa työvoimansa hallitsemisessa ja näin poispäin. <clears throat> Olemme äh, pyrkineet edesauttamaan esimerkiksi sellaisten työntekijöiden elämän helpottamista, jotka joutuvat esimerkiksi hoitamaan joko omia vanhempien tai muita huolettavia, millä tavalla heidän se velvollisuutensa ja työelämä paremmin pystyttäisiin yhteen sopeuttamaan. Mitä sitten tulee tähän äh, rakennemuutoskysymykseen, me olemme äh, tänä, tänä vuonna aivan erityisesti äh, pyrkiä tätä mittaamaan niin, aika vaikeaa paikka paikoin, jossain helpompaakin rakennussektorilla tai Espanjassa, josta minä tulen työ paikat, eh, joita aiemmin oli, ovat eh, nyt uhas, eh, uhkaavat nyt saneerautua kokonaan pois. Ihmisten täytyy pätevöityä työskentelemään muille sektoreille. Jotkut alat ovat epäselvempiä, mutta kyllä se meidän toimenkuvamme tänä vuonna tulee kulma. Mitä sen tulee yhteiskunnallisen eriarvoisuuteen? Erä, erässä seuranta monitorointiraportissa, niin kuin komissio meiltä pyysi, olemme tähän tätä juuri pyrkineet selvittämään eri, eri palkkatasoilla. Olemme niin ikään selvittäneet, mitkä, mitkä toimet purevat. Ei se ole joissain, toissa maissa saattaa joku toinen järjestelmä toimia paljon paremmin kuin jossakin toisessa. Pyrimme sitäkin selvittämään. Sitten mitä tulee Euroopan elin, mittaukseen. Nyt se on kolmas aalto, kolmas vaihe tulossa. Pyrimme esimerkiksi tässä mittaamaan peruspalvelujen saatavuutta esimerkiksi ja peruselinolosuhteita elinolosuhteita laajemminkin tänä, tänä vuonna julkaisemme selvityksen ensimmäiset havainnot, mutta kenties ensi, ensi vuonna sitten paneudutaan tähän selvitykseen paremmin, ja yksi tulee juuri kohdentumaan tähän, mitä äsken mainitsin. Kiitos kysymyksistä. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin tehokkuuskriteerit, jotka kohdistuvat virastoihin. Nyt meillä on tuomioistuimen päätöksiä ja benchmarking-haasteet. Totta kai otamme tämän vakavasti. Kriteerit ovat olleet sellaiset, että niitä on käytetty vertailussa. Me parannamme tehokkuuttamme omassa virastossa. Ja ensinnäkin meillä on suoritustaso ja laatuhallinnointijärjestelmiä. Tutkimme kaikkia niitä aloja, joista säästöjä voitaisiin löytää. Näiden huolten lisäksi yhdessä hallintoneuvoston kanssa ryhdymme analysoimaan maaliskuussa äh, hallinnon kustannuksia. Totta kai tätäkin pohditaan, niin kuin aina viraston yhteydessä. Viime vuonna jo teimme tutkimusta tulosten kustannuksista. Yleensähän me viittaamme siihen, minkälainen tulos meidän täytyy budjetin avulla saada aikaiseksi. Mutta määrän lisäksi täytyy tietysti arvoida myös laatua. Nämä ovat tärkeimmät toimet, joita tällä alalla teemme. No sitten rakenteemme. Uutisia ei juurikaan tässä ole kerrottavana. Valitettavasti vielä ei ole sopimusta – viranomaisten kanssa. Paljon lupauksia olemme saaneet tammikuun alusta saakka. Olemme optimistisia. Toivo säilyy ja toivottavasti saamme sopimuksen pian. Joka tapauksessa jatkamme työtämme vuonna 2012 näissä puitteissa. Eilen komission jäsenen kabinetilta sain pyynnön päivittää tilannetta. Komissio on siis tukenamme tässä ja todella toivomme, että kun parlamentin arvovaltaiset jäsenet käyvät paikan päällä, niin toivon, että tilanne kohentuu. No sitten työmme Välimeren etelärannikolla vaalien jälkeen, nyt kun uudet hallitukset ovat astuneet toimeen. Uudet hallitukset haluavat toimia toisin kuin edeltäjänsä mutta luojan kiitos koulutus- ja työllisyyskysymykset ovat edelleenkin työn keskiössä. Kansalaiset ovat edelleenkin kaduilla. He haluavat työpaikkoja, he etsivät töitä ja he haluavat, että heillä olisi taloudellisia ja sosiaalisia näkymiä edessään. Tunisiasta olemme saaneet jo varmistuksen, että täytyy edetä tässä työssä. Egyptin tilanne on kovin toisenlainen. Meillä on matka maaliskuun puolivälissä Hallitus hyväksyi, että tässä edetään, mutta prioriteetit eivät ole vielä tiedossa. Meillä on myös nuorisovaltuuskunnan läheiset suhteet. Marokkon tilanne taas vaalien jälkeen juurikaan paljon muutoksia ei ole. Hallitus toki kantaa vastuunsa hieman laajemmin, mutta nyt on vaadittu uutta strategiaa. Eli tässä mielessä kyllä kyse on jatkosta, jatkuvuudesta. No sitten Libya on sanottavaa, että työohjelmamme on jo kertaalleen korjattu ja se on lähetetty teille. Sitä korjataan toisemman kerran, koska Libya ei ole vielä mukana tässä hankkeessa, mutta komissio on pyytänyt, että työ aloitetaan tällä saralla. Tarkoitus on saada enemmän tuloksia vähemmin resurssein, koska meillä on sanottu, että me emme saa lisäresursseja, mutta totta kai haluamme löytää ratkaisun, olemme valmiita tähän ja toivottavasti Libya voi jatkossakin tukea Euroopan tuesta. No sitten maahanmuutto, siirtolaisuuskysymykset ja mikä on maahanmuuttajien pääkohde? Oikeastaan eri kumppanimaiden suhteen tässä on eri maita. Venäjälle mennään toisaalta äh, Persianlahden maihin, arabimaiden suhteen. Olemme jatkossakin käytössä, niin jotta voimme välittää teille tietoa maahanmuutosta ja pätevyyksistä. Meidän näkökulmastamme tärkeää on todeta, että työ taitojen ja pätevyyden parantamiseksi pitäisi jo kiireesti aloittaa. Olemme saaneet eh, muun muassa Saksan hallitukselta pyynnön korostaa sitä, että mitkä ovat parhaat eh, pätevimmät maahanmuuttajat. Me teemme yhteistyötä maahanmuuton saralla ja toivottavasti pätevimmät henkilöt saadaan Eurooppaan tästä lähtien. No sitten sosiaalinen eriarvoisuus. Tätä me analysoimme ja tänäkin vuonna jatkamme työtä. Pyrimme selvittämään sen, onko kyse sosiaalisesta ja taloudellisesta konvergenssista, koska todellakin eriarvoisuus lisääntyy yhä enemmän. Yhä enemmän. Sosiaaliturva on osa tätä, koska tämä on oikeastaan tällainen kokonaisaihe Eurooppa. Toivottavasti vastasin kysymyksiin. Suur kiitokset. Valitettavasti eh, olemme nyt eh, tämän ajatusten vaihdon ja, ja mielipiteiden vaihdon loppumetreillä toivon, että jatkossakin meillä on vuoden aikana mahdollisuus tavata teitä. Esimerkiksi viimevuotisen konferenssin tapaan tai jos käynnistätte aloitteita, niin varsin mieluusti samassa puitteissa ja samoin ehdoin osallistumme kuin viime vuonnakin. Meillä tulee olemaan tänä vuonna mahdollisuus vierailla Torinon säätiössä ja, ja Tessalonikin keskuksessa – ja itse henkilökohtaisesti tulen johtamaan Tessalonikin valtuuskuntaa ja, ja, ja taas äh, tor, Torino lähtee toisen tyyppinen valtuuskunta valiokunnastamme. Tältä pohjalta äh, toivotan hyvää työvuotta 2012 kaikille on totta, että on syytä jollakin tavoin syytä pureutua siihen kysymykseen, miten voimme eh, mobilisoida eh, voimavarat eh, tarpeiden pohjalta. Ajatellaan nyt vaikkapa työllisyyspolitiikkaa ja tiukustoimenpiteiden vaikutuksia siihen – ilman, että lähtee millään tavoin asiaa tarkastelemaan poliittisilta kantilta. On hyvä saada asiasta tietoa ja, ja sitä kautta vahvistaa työohjelman pohjaa vuodelle 2012. Tätä kautta meillä on mahdollisuus saada varsin hyödyllinen näkemys asioista. Mutta kuten sanottu, tämä kohta esityslistalta tuli nyt käsitellyksi ja siirrymme eteenpäin kohtaan 19. Annan puheenvuoron Rova Zimmerille. Hän selvittää meille lausuntoaan, jossa aiheena on miesten ja naisten samanpalkkaisuuden periaatteen noudattaminen. Kyse on siis lausunnosta, joka valmistellaan äh, naisten asian valiokunnalle. Me tunnemme varsin hyvin myöskin äh, esittelijä sieltä. No niin, nyt puheenvuoro on teillä, Rova Zimmer. Kiitos, Rova äh, puheenjohtaja. Nyt on esillä kohta, jota olemme käyttäneet, käsitelleet usein myöskin edellisellä äh, vaalikaudella tässä valiokunnassa on äh, tässä joutuu kuitenkin toteamaan, että sitten, sitten viime käsittelyn, ähm, mitä tulee äh, täältä äh, lähteneeseen lausuntoon, niin edistystä juuri ei ole tapahtunut. Sen, sen vuoksi ka, vielä miettimään, että riittääkö meidän lausuntamme tästä aihe, asia, aiheesta kovin pitkälle. Sitten miesten ja naisten sama palkka, palkkaisuus on, perustuu perussopimukseen ja me olemme vuodesta 1975 tätä jo käsitelleet siitä huolimatta miesten ja naisten välisen palk- palkkaerot, palkkaerot eivät ole juurikaan kaventuneet. Eh, eh, tässä lausunnossa lausunnon todetaan al, eh, aluksi, ettei komissio ole mitenkään reagoinut parlamentin päätöslauselmaan vuodelta 2008. Ja nyt ollaan kuitenkin jo 2012 vuodessa, mitään konkreettisia toimenpiteitä ei ole toteutettu. Euroopan unionin sisällä 27 jäsenmaassa naisten palkka on keskimäärin 17,5 prosenttia alhaisempi kuin miesten samastakin, vaikka hyvinkin korkeatasoista työstä no, omassa maassani Saksassa miesten ja naisten välinen palkkaero jopa 23 prosenttia enimmillään. Tämä tuonnempana johtaa sitten myöskin köyhyysvaikutuksiin. Saamiemme tutkimusten tekemien selvitysten perusteella noin 16 prosenttia eläkeikäisistä miehistä on köyhiä köyhyysrajalla, kun sen sijaan naisten prosenttiluku on 22 prosenttia. Tässä Äh, olla hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia, mitä tulee esimerkiksi suuryrityksiin ja niiden toimintaan. Äh, tässä äh, on tietenkin mietittävä, miten tähän, miten tähän on päädytty. Tässä täytyy miettiä ne, esimerkiksi verojärjestelmiä tutkimusten perusteella kaksi kolmasosaa syrjinnästä johtuu pelkästään, perusta pelkästään sukupuoleen. Sen voi olla, se, <clears throat> siinä esimerkiksi sama, paitsi että, että mieskollegat saavat samasta työstä parempaa palkkaa, myöskin sitten muu välilliseen syrjintään, jossa esimerkiksi työajat ovat erilaisia ja todetaan, että väitetään, että esimerkiksi perheelliset naiset ovat, eivät ole yhtä joustavia työaikansa suhteen, näin, näin poispäin. E, myöskin miehet ovat sitten paremmin palkatuissa teknispohjaisissa töissä useammin kuin naiset. Tämä johtaa sitten tähän erilaisiin tällaisiin työmarkkinoiden horisontaalisten erojen laventumiseen – Eli siis perinteisesti naiset joutuvat edelleen kantamaan perinteistä kasvattajan ja kotiäidin roolia tai taikka lastenhoitajan roolia samalla kun ovat sitten toimessa. Sen vuoksi olemmekin päätyneet ehdottamaan, että, että naisten oikeuksien valiokunta omassa mietinnössään ottaisivat nämä he, seikat huomioon, että ajatellen, että myöskin tätä tämän päätös, päätöslauselman pohjana olevana mietinnössä nämä ehdotuksemme huomioisivat, eli toisin sanoen sen, että, että me, me tarvitsemme sekä lainsäädännöllisiä että ei-lainsäädännöllisiä toimenpiteitä niin, että myöskin tämä horisontaaliset ja vertikaaliset sukupuolen perustuvat jakautumiset ja tyypiset naisten työt ja stereotypiat saataisiin sitten poistetuksi. Olen sitä mieltä, että että, mutta tilastotietoakin kaivataan tässä vaiheessa ja että se pitäisi olla sitten selkeästi vertailukelpoista ja se eri jäsenmaissa vaaditaan myöskin ammattijärjestöjen uut toimenpiteitä tässä suhteessa, <clears throat> että pelkästään että velka, verrattaisi jotakin tuntipalkkaa, vaan kokonaisansiotasoa, esimerkiksi vaikkapa bonusjärjestelmää, tulospalkkausjärjestelmiä ja sen tapaisia asioita. Me tarvitaan selkeitä, selkeän vastapuolen komission toimenpideehdotuksille tässä työmarkkinaosapuolet, osapuolten tulisi huomattavasti pontevammin ottaa kantaa sekä alueellisella että työpaikkatasolla näin, näiden palkkaerojen kaventamiseksi. Samoin myöskin yliopiston maailmassa akateemisella puolella, jolla eroja edelleen ilmenee, pitää tähän kiinnittää huomiota ja pyrkiä saamaan sitten sitovat määräykset, jotka, joissa edellytetään samaa palkkaa samasta työstä. Niin, no niin. Kysyhän on siitä, että strategioita, strategiaa ja konkreettia, konkreettisia toimenpiteitä tulee paremmin sovittaa yhteen. Siellä muistetaan tämä tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate. Siihen tuli seuraava toimia, erityistoimia tarkoituksenmukaisia veroja ja sosiaalipoliittisia toimia. Jos ajatellaan äh, vaikkapa äh, arti, äh, perustamissopimuksen artiklaa 157, jos puhutaan tasa-arvoelinten käytännön toimista, jotta palkkarot saataisiin pois tässä yhteydessä. Mietin myös, että jonkunnäköinen laatusertifikaatti olisi paikallaan niin ikään nämä naiskiintiöt voivat olla sitten omiaan kenties kaventamaan näitä palkkaeroja. Norja on ainoa maa, jossa tällaisia naiskiintiöitä on. 42 prosenttia naisia ja 58 prosenttia miehiä. Me voisimme Euroopan unionin ulkopuoliset maan ottaa tässä esimerkiksemme. Samoin mm, pitää keskustella siitä, miten pitkälle me Euroopan unionina voimme hyödyntää jousto, joustoturvastrategiaa, tämän sukupuolten välisen, välisten palkkarojen kaventamiseksi, tai onko selvittää, onko sillä ylipäätään ehkä kenties kielteisiä vaikutuksia, pyrkiä etsimään sitten toisaalta sitten näitä myönteisiä seikkoja tästä järjestelmästä, mitä, mitä tulee samapalkkaisuuteen. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitokset. Äh, Ruotsimmer. Äh, nyt rouva Skirpskeska. En tiedä, tuliko oikein lausuttua nimi. Ja sitten rouva Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca całkiem dobrze wymówiła. Kiitos puheenjohtaja. Te lausutte nimeni varsin hienosti. No niin, kiitokset aivan aluksi Rouva Zimmerille äh, hänen johdonmukaisesta ja tasapainoisesta lausunnostaan. Palkkaerot naisten ja miesten äh, välillä äh, samasta työstä, ja samanarvoisesta työstä, <clears throat> eivät ole edelleenkään viime vuosien aikana vähentyneet joidenkin mielestä – sanktiot yrityksille, jotka harjoittavat diskriminaatiota, eivät kuitenkaan tehoa, eivät tepsi. Näyttää siltä, että tilanne jatkuu samanlaisena. Olemme kuitenkin saaneet huomata, että naisten Työnteko on nähtävästi ainakin osittain tehottomampaa. Haluaisin itse asiassa saada selkeät tiedot siitä, miten tämä asia todellisuudessa on, ettei jouduttaisi pelkästään perustamaan ajatuksia luulojen varaan. Euroopan komissiolta pyytäisimme tuloksia vuonna 2010 järjestetystä kampanjasta jäsenmaissa. Siinä yhteydessä hän oli tarkoitus asettaa valokeilaan tämän tyyppiset seikat. Diskriminointi ja syrjintää tapahtuu sekä tietoisesti että tiedottomasti – Ja nyt odotammekin objektiivisia ja tasapainoisia toimintamalleja, jotta työntekijöiden tilannetta voitaisiin parantaa. Joustoturva äh, on kysymys, johon Rouva Zimmer äh, puuttuu äh, lausuntonsa alkuosassa. Tämän vaikutukset samapalkkaisuuteen tuoda esiin. Yhteisvastuu on myöskin periaate, joka esitellään tässä äh, lausunnossa. Itse, äh, jos ajattelen äh, asiaa vaikkapa kotitöiden tai lastenhoidon kannalta, en, en välttämättä aina allekirjoita aivan kaikkea. On mietittävä sitä, minkälaiset tarpeet ovat ja löydettävä siihen sopivat vastaukset. jossa perhe hyväksyy ei-traditionaalisen toimenkuvien, toimenkuvien jakamisen, niin mikä siinä? Ylipäätään seuranta on tervetullutta. Meillä ei ole vieläkään riittävästi tietoa eikä seurantaa. Ja tiedotus olisi myöskin varsin paikallaan, koska naiset eivät välttämättä aina ole ajan tasalla. He eivät tiedä, että vieressä työskentelevä mies saa mahdollisesti samasta työstä korkeampaa palkkaa. Ja niin kuin todettu on, on pureuduttava todella painokkaasti nyt siihen, että samasta työstä saataisiin sama palkka. Te puhutte työntekijöistä heidän palkoistaan omassa lausuntoluonnoksessanne. Ei pitäisi missään yhteydessä myöskään unohtaa perheyrityksiä puhuttiin sitten tasa-arvoisesta palkkauksesta tai että puolison palkan puuttuminen voi olla suuri ongelma. Samaten myöskin eläkkeelle siirtymisen vaikutukset olisi hyvä ottaa lukuun. Eli kaiken kaikkiaan Kyse on pikemminkin siitä, että keskitytään samanpalkkaisuuden toteutumiseen eikä, eikä niinkään lähdetä tarkastelemaan sitä, jos tehdään eri työtä. Vuonna 2008 Ruva Bauer eh, laati hyvän mietinnön asiasta ja, ja siltäkin pohjalta ja tämän myötä meillä on mahdollisuus esittää suosituksia. Ruva Estrella ja sitten Ruva Ovi. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin aluksi esittää kiitokset valmistelijalle. Hän on tehnyt todella hyvää työtä. Kyseessä on asia, joka pureutuu peruskysymyksiin Se, että samapalkkaisuus ei ole edelleenkään toteutunut naisten ja miesten tekemän työn piirissä, on ongelma. Tähän liittyy stereotyyppisiäkin sukupuolirooleihin liittyviä taustoja, syitä ja jotkut suhtautuvat jopa lähtökohtaisesti kielteisesti samapalkkaisuuteen. Ja, ja tilanne vaan kärjistyy, kun naiset lähestyvät eläkeikää. Aihe on varsin tärkeä. Siis, ja jos sitä tarkastelemme nyt viimeaikaisten kehityskulkujen valossa eri sektoreilla, ei edistystä ole tapahtunut. Päinvastoin vuonna 2005 puhuttiin 15 prosentin luvusta ja nyt valitettavasti tällä hetkellä tuo prosenttiluku on jo ylitetty. Ja kuitenkin pyritään pysyttäytymään 30 prosentin luvuissa. Tämä aihe on siis varsin painoarvoinen. Siihen on usean kertaan yritetty puuttua. Sitä paitsi tämänhetkinenkin tilanne näyttää siltä, että naiset joutuvat työskentelemään käytännössä katsoen kaksi kuukautta enemmän per vuosi saavuttaakseen saman palkan kuin vastaavasta työstä toimiva mies. Samoin kun tarkastelemme palkkaisuutta ja sitä, että naiset eivät ole aina mukana työmarkkinoilla, sen seurauksena on joudutaan väkisinkin tilanteeseen, jossa erot kärjistyvät entisestä. Tällä on paljon myöskin taloudellisia vaikutuksia. Naisten osallistumisprosentti on noin 10 prosenttia alhaisempi kuin miesten. Ja jos halutaan tavoitella Euroopan unionin asettamaa 2020-strategiaa ja sen tavoitteita, 70 prosenttia on aivan ilmeistä, ettei tavoitteeseen päästä jolle jotakin laatua olevaa muutosta tapahdu pian. Jos tällainen muutos tapahtuisi, päästäisiin jossakin määrin parempaan tilanteeseen. Ja se koskisi noin 20 miljoonaa työntekijää kokonaisuudessaan kuitenkin tällä hetkellä taloudellinen tilanne on sellainen, että osallistumismäärän nostaminen 80 prosenttia edellyttäisi PKT-tasollakin 4-8 prosentin korotusta. Emme voi jatkossa hyväksyä tällaista syrjintää se on täysin mahdoton yhtälö. Mielestäni naiset joutuvat useammin väliaikaisten ja osa-aikaisten töiden piiriin kuin miehet. Noin 30 prosenttia naisista toimikin osa-aikaisena, kun taas miesten osalta vastaa prosenttiluku 7. Eli osa-aikatyöntekijöitä on miesten piirissä vain 7 prosenttia. Tämänkin huomioon ottaen tilanne on varsin vaikea. Samaten kun perhe-elämän yhteensovittaminen työelämän kanssa liitetään kokonaisuuteen, olla todella suurten ongelmien kourissa. Joten vielä, vielä kerran haluaisin painottaa asian merkitystä. Myöskin naisten äitiysloman järjestelyt ovat osaltaan vaikuttamassa samanpalkkaisuuden toteutumatta jäämiseen. Tanska esitti puheenjohtajamaana yhden painopistealueesta ja siihen liittyy nimenomaan samapalkkaisuuskysymys. Se on tärkeä meille, sosiaalidemokraattiselle ryhmälle. Ja odotamme, että naisten osuus kaikilla tasoilla, päätöksenteon tasoilla toteutuisi ja myöskin luonnollisesti taloussektorilla. On olemassa lukuisa määrä tutkimuksia, joka, jotka osoittavat, että naisten osuus päätöksenteossa on ainoastaan 5 prosentin luokkaa keskeisissä taloudellisissa tal- talouselämän yrityksissä. Ja jos tarkastellaan esimerkiksi 27 jäsenvallan keskuspankkia, niin ainoastaan yhdessä on naispääjohtaja. Joten tämä on nyt varoittavana esimerkkinä. Tämän vuoden aikana olisi tarkoitus saada aikaiseksi lainsäädäntöaloite, jonka tarkoituksena on parantaa naisten osallistumista ja naisten osuutta myöskin hallintoneuvostojen toiminnassa ja jäsenistössä. Nämä kaikki toimet ovat välttämättömiä, jotta samapalkkaisuuteen päästäisiin vähitellen ja jotta ylipäätään naisille pystyttäisiin tarjoamaan parempia toimintamahdollisuuksia Euroopan unionin ja talouselämän piirissä tänan proua juhataja teeksin lühemalt sest ma nõustun kõigi eelkäijatega ja esmalt eh, ihan eh, lyhyestä, lyhyesti ja haluaisin kiittää eh, edustaja Baueria hyvästä lausunnosta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota yhteen ongelmaan. Tämä palkka, kuoppa ilmenee myöskin horisontaalisesti tätä nykyään. Kaikissa jäsenmaissa on elinkeinoja, jotka on määritelmän mukaan suunnattu miehille, palvelat miehiä ja, ja sitä kautta myöskin sitten syntyvät nämä palkkakuilut. Tilastot ovat hyvinkin tuoreita. 2007 vuonna palkkaerot olivat, palkkaero oli 17,5 prosenttia. Nyt olemme keskellä taloudellista kriisiä ja olen aivan vakuuttunut siitä, että, että tämä 17,5 prosenttia on kasvanut entisestään – ja kyllä on hämmästyttävää, että Euroopan komissio ole tehnyt minkäänlaista äh, selvitystä äh, äh, tässä välissä vuoden 2008, 2008 jälkeen omassa kotimaassani Virossa tämä palkkaerot olivat, olivat, olivat 13 prosentista noussut 28 prosenttiin et, ö, siis 13 prosentilla on noussut 13-28. Tämä on järkyttävä ero. Mitään konkreettisia toimenpiteitä ei ole tehty. Ö, päätteet eivät ole lotkauttaneet korvansakaan vaatimuksillemme. Kannattaisi minusta kiinnittää no, enemmän huomiota tähän ongelmaan. Meidän pitäisi vaatia tuoreita tilastoja, uusia lukuja ei ole – ja eh, monissa jäsenmaissa ei ole mitään lainsäädäntöäkään, joka edellyttäisi sitä, että, että, että miesten ja naisten valkan pitäisi samasta työstä olla samansuuruinen. Omassa kotimaassani eh, laadittiin laki eh, syrjinnän kieltämisestä, palkkasyrjinnän kieltämisestä. Mutta äh, tämä äh, laki äh, säädettiin 2008, mutta ei se ole mihinkään johtanut. Naisjärjestöt ovat tätä vaatin, vaatineet, että laki pantaan täytäntöön, mutta mitään ei ole tapahtunut. Eli me, me olemme samassa jamassa kuin vuonna 1957 viime vuosisadalla siis. Eli naiset ovat edelleen syrjityssä asemassa palkkavertailussa. Ja vielä yhden ongelman haluaisin nostaa esille. Sanotaan, että tässä on, on, on tällaisia pelkästään horisontaalisia, horisontaalisia indikaattoreita. Mehän emme tiedä, miten Öö, millaisia palkkoja jäsenmaissa maksetaan. Ja palkka, palkat ovat salaisia useimmissa jäsenmaissa. Sen vuoksi naiset eivät ylipäätänsä tiedä, että he tienaavat vähemmän kuin miehet samasta työstä, kun työpaikoilla ei näitä palkkoja julkisteta. Sen vuoksi mitään ei myöskään tapahdu. Ehkä me voisimme sitten yhdessä kaikki naisten asioiden valiokunnan kanssa yhdistää voimamme. Kiitos. Si, Madame Bauer, et puis ensuite je donnerai la parole. Rouva Bauer, ja sen jälkeen, ja, niin, annan puheenvuoron vielä herra Tainelle komissiosta. Yksi kysymys esitettiin suoraan komissiolle, Rouva Bauer. Thank you so much. Thank you also for... Kiitos kovasti tästä lausunnosta. Näyttää todella siltä, että aihe on äärimmäisen monimutkainen. Kun nyt palaamme näihin kysymyksiin vuoden 2008 jälkeen, niin toki tämä on kiintoisaa, koska lainsäädännön näkökulmasta perustilanne on säilynyt. Me kaikki tiedämme, että tämä on yksi tasa-arvoalan lainsäädännön vanhimpia kohtia peräisin vuodelta 1959 ja Rooman sopimuksesta. Minun mielestäni peruskysymys jopa silloin, kun edellistä mietintöä näistä ongelmista kirjoitin, oli se, että miten on mahdollista, että meillä on lainsäädäntöä 30 vuoden takaa sekundaarilainsäädäntöä. Ja sillä ei ole lähestulkoon mitään tuloksia saatu aikaiseksi. Tämä on peruskysymys, jota meidän täytyy lainsäätäjinä miettiä. Mitä näissä olosuhteissa voidaan tehdä? Odotellako ja kampanjoida tietoisuuden lisäämiseksi, joka toki on oikein hyvä asia. Arvostan kovasti niitä myönteisiä toimia, joita komissio on tehnyt vuoden 2008 mietinnön jälkeen. Sehän käynnisti tällaisen saamapalkkaisuuden teemapäivän. Tämä oli tärkeä askel, mielenkiintoinen askel, mutta nyt me tiedämme, että tarkistettu direktiivi, joka korvaa vanhan samapalkkaisuusdirektiivin, käytännössä ei juuri tuo mukanaan minkäänlaisia suurempia muutoksia. Minun mielestäni peruskysymys kuuluukin, mitä näissä olosuhteissa voitaisiin tehdä, kun pidämme kiinni lainsäädännöstä ilman minkäänlaisia sanktioita, eikä vaadita avoimuutta ja yritetään taivutella eri jäsenvaltioita ja painostaa niin, että järjestelmät olisivat avoimempia. Vai yritämmekö vielä pyytää komissiota tekemään uuden lainsäädäntöaloitteen? Jo ennen kuin tätä tiekarttaa valmisteltiin, jos nyt muistatte, meillähän oli kaksi vuotta sitten tiekartta tai sen tapainen hanke. Saimme siis sen komissiolta ja aiheena oli sukupuolten välinen tasa-arvo. Aikoinaan sitä ei kuitenkaan hyväksytty. Kysymys kuuluukin, mitä näissä olosuhteissa voidaan tehdä, jos me valitsemme sen tavan, joka valittiin vuonna 2008, ja pyydämme komissiolta parempaa lainsäädäntöä tälle alalle vai yritetäänkö sitten saada aikaiseksi käytännön toimia työmarkkinavuoropuhelussa, tietoisuuden lisäämisessä ja niin edelleen. Vielä viimeinen kommentti ja päivitys Eurostatin taholta. Tämä tapahtui eilen. Aiheena oli palkkakuilu 17,1. 17,1. Merci. Il y a des chiffres qui parlent de même, Hein? Kiitokset, luvut puhuvat puolesta. Nyt annan puheenvuoron herra Andreas Steinille Euroopan komissiosta. Hän voi vastata Rova Skutnevskamp kysymykseen. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia äh, lausuntoluonnoksen esittelystä ja sitten seuraavasta kiinnostavasta keskustelusta. Äh, äh, komissio on aivan yhtä mieltä tämän lausuntoluonnoksen ja kesku, sitä seuraavan keskustelun päätavoit, pääajatus, ajatuksen kanssa, eli että, että palkkakuilu on olemassa, että, että jotain pitää tehdä – asialle. Sen vuoksi komissio onkin nyt sitten saman palkkaisuuden nostanutkin yhdeksi päätavoitteeksi 2010-2015 tasa-arvopolitiikassaan. Tämän strategian puitteissa komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin strategian täytäntöönpanoksi. Sukupuolten välisen palkka epätasa-arvon poistamiseksi. Komissio on äh, nyt panemassa täytäntöön sen, mitä strategiassaan on äh, luvannut tehdä. Ja muutamia sellaisiakin toimenpiteitä, joita siinä ei olisi mainittukaan. Tässä äh, keskustelussa niihin, niihin jo viitattiin. Muutaman yksityiskohdan haluan nostaa esille. Korostaakseni sitä, että kyllä ei komissiossa ihan tyhjin toiminnista Bauer äsken juuri mainitsi, totesi tämän, mainitsi tämän saman palkkaisuuspäivän, joka, jo, jo, joka ko, ö, on valittu sellaiseksi, että, että mihin, mennessä, mihin asti seuraavana vuonna naisen pitäisi tehdä työtä sitten saavuttaakseen miehen palkan. Viime vuonna mm, tätä ensimmäinen kertaa kokeiltiin tänä vuonna. Tämä päivä on toinen päivä maaliskuuta. Eli viime, viime, viime vuonna se oli kolmas päivä maaliskuuta. Eli nyt on se pikkuisen, pikkuisen edistytty toiseen päivään maaliskuuta. Tällä saadaan kyllä havahdutetuksi suuri yleisö tähän eripalkkaisuuteen tai palkkaeroon. Toisekseen äh, keskustelussa ei ole vielä tullut ilmi, että komission äh, äh, viime vuonna tutkimuksen, jossa on analysoitu erilaisia toimenpiteitä hyvin laajasti, sekä lainsäädännöllisiä että muita toimenpiteitä. Joissa, jossa sitten on sivuttu 2008 päätöslausamassa esimerkiksi mainittuja seikkoja, avoimuus, mahdolliset syrjinnästä johtuvat pakotteet, ei lainsäädännölliset toimet, samoin, e, kuten esimerkiksi tämä samanpalkkaisuussertifikaatti, jotka jo täällä mainittiin, joka täällä mainittiin. Eli nämä ovat tällaisia ulottuvuuksia, joita tässä selvityksessä on huomioitu tutkimus on loppusuoralla ja äh, sen valmistuttua komissio sitten miettii asianmukaisia seurantatoimia, joihin on ryhdyttävä mukaan lukien, mikä on tärkeää äh, työmarkkinaosapuolten kuulemiskierros koskien mahdollisia tulevaisuuden toimenpiteitä samapalkkaisuuden edistämiseksi. Se on kyllä, tämä kaikki on mukana komission tämän vuoden toimintaohjelmassa. Ja määrä on myös sitten 2013 vuonna käydä sosiaali- näiden työmarkkinaosapuolten kesken ja kanssa laajat keskustelut palkkaisuuden toteuttamisesta. Komissio on niin ikään ryhtynyt muihin toimenpiteisiin. Komissio on komission hankkeista jo tässä puhuttiinkin. Olemme itse asiassa juuri käynnistäneet toisen aloitteen. Siinä on tarjouspyynnöt, ovat tarjouspyynnöt ulkona. Sen tarkoituksena on valistaa yrityksiä erityisesti koulutusten ja hyvien käytäntöjen kautta, jota, josta voivat ottaa sit opikseen muualta, e-, järjestää konferensseja ja kokouksia tämän asian tiimoilta. Yksi, se, yksi on erityisesti saanut hyvää palautetta, eli sellaisen ohjelmiston kehittäminen, joiden ansiosta työnantajien on tätä helpommin toteuttaa, tätä palkkasama tasa, tasa-arvoa, koska työnantajatkaan eivät aina välttämättä tiedä, missä mennään siltä osin. Tämän ohjelmiston kautta tätä samapalkkaisuutta on helpommin sitten toteuttaa ja mahdollisten poikkeumien, poikkeamien esille tullessa poistaa ne. Keskustelussa on jo sivuttu tätä tilastollista näyttöä eri palkkaisuudesta. Se on aika monimutkainen kokonaisuus. Siinä mennään pidemmälle kuin pelkästään palkkaisun arvioimiseen erilaisen muiden syrjintätoimien kautta niin, meidän pitä, pitäisi tätä tietoa kyetä paremmin analysoimaan ja sitä kautta selvittämään, mistä, mist, miten tämä palk, ää, eri palkkaisuus tai palkkaisuuden puuttuminen eri jäsenmaissa näkyy. Tämän, kyllä komissio on paitsi lainsäädäntötoimien kautta monia, monia muitakin reittejä pitkin pyrkinyt lähestymään tätä ongelmaa. Ää, monelta kantilta, kuten sanottu, ja on päät, hyvin päättäväisesti tässä työssä jatkossakin mukana. E, tämä nykyinen selvitys ja sen seuranta ovat tästä hyviä esimerkkejä. E, myöskin sukupuolten tasa-arvo taloudessa päätöksenteossa on olennaista. Jotkut täällä jo sen, siihenkin viittasivat. Me tiedämme, että Tämä on, äh, on varapuheenjohtaja Redingin äh, asialistalla korkealla ja sisältyy myöskin komission äh, toimintasuunnitelmaan tälle vuodelle. Että kannattaa, kuten sanottu, miettiä sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia, joita tällaisilla toimenpiteillä tähän samapalkkaisuuskysymykseen saattaisi olla ajatellaan niitä elimiä, joissa päätetään yrityksen palkkarakenteesta, palkkaisuus ja tasa-arvo siellä voisi olla hyvin tehokas ase sama palkkaisuuden puolesta käytävässä taistelussa. Haluaisin muistuttaa, että lainsäädäntö on aino, ei, ei suinkaan ole ainoa lähestymistapa, eikä, ainoastaan, eikä aina edes kaikkein paras tapa hoitaa tämä ongelma. No niin, tämä on aika poliittinen kysymys. Rouva Zimmer, me olemme jo 15 minuuttia myöhässä. Toivoisin nyt tiivistä yhteenvetoa vielä tähän loppusanaksi. Kiitoksia ryhmien kommenteista lausuntoni. Minusta tämmössä tarjoutuu hyvä tilaisuus nyt laajaan yhteisymmärrykseen yli puoluerajojen tässäkin valikunnassa ja parlamentissa laajemminkin että saadaan sitten yhtyä naisten oikeuksien valiokunnan päätöslauselmaan. Minä haluaisin rohkaista niitä, jotka ovat puheenvuoron käyttäneet, jättämään konkreettisia, tekemään konkreettisia muutosehdotuksia, jotta voisimme sitten vielä enemmän entisestään täsmentää ja terävöittää tätä lausuntoa. Niin että, että nyt se, se, mikä tässä on tapahtunut erityisesti nyt sitten kriisin aikoina. Että täytyy sanoa, että, että ei tämän kriisin varrella ole hyväksyttävissä, että, että tämä, nämä palkkaerot entisestään kasvaa. Tämähän näyttää olevan ihan symptomaattista, että näissä olosuhteissa erityisesti juuri naisten oikeudet ja naisten syrjintä, naisten oikeudet oikeuksia poljetaan entistä enemmän ja naisten syrjintä työpaikoilla entisestään lisääntyy. Että ei sitä palata tähän 75 vuoden tasolla. Haluaisin muistuttaa siitä, että, että meillä olisi tarjota uh, uusia aspekteja uh, uh, tähän vaihtoehto, siis uusia vaihtoehtoja komission näkemyksillä vuodelta 2007, jonka koskien samaa parkkaa samanarvoista työstä, ja sitä voitaisiin entisestään laventaa. Ja me, meidän pitäisi vielä muist, katsoa, että joissakin maissa e, on olemassa tällaisia valitusmahdollisuuksia yksilön tasolla palkkakiiskoissa – kiistoissa, niin nämä täytyy täydentää sitten näitä epävirallisia järjestelmiä lainsäädäntöteitse. Kiitokset. Tämä keskustelu saatiin nyt päätökseen. Se oli äärimmäisen rikasta keskustelua. Ja tältä pohjalta te tulette esittämään, ei, me avaamme nyt tarkistusten jättöpäivän. Se on 18. kello 12 ja 29. helmikuuta ensimmäinen kolmatta kokouksessa asia käsitellään. Seuraavana kohta 20 esityslistallamme Rova Ines Zyber on ensimmäistä kertaa nyt laatimassa lausuntoa. Hän on Rova Ilda Figereiron äh, puolesta nyt äh, <clears throat> valmistellut äh, mietinnön, joka koskee Euroopan kansalaisten teeman vuotta 2013 ja siihen on jo nyt jätetty 90 tarkistusta. Pyytäisin teitä esittämään asian aika tiivisti, koska kello on jo melko paljon. President, Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt tehdä parhaani. Ensinnäkin haluan esittää kiitokset kaikille Euroopan parlamentin jäsenille ja kollegoille, jotka ovat laatineet tarkistuksia lausuntoon, jossa on kyse siis kansalaisten teemavuodesta 2013. Sen takana ovat sekä parlamentti että neuvosto. Olen varsin vakuuttunut siitä, että lausunto saa lisää painoarvoa näiden tarkistusten myötä. Joitakin kompromissiratkaisujakin on esitetty. Yleisesti ottaen olen aika pitkältikin samoilla linjoilla äh, eri tarkistusten kanssa. Se ajatus, että Euroopan unionin kansalaisuus, että ajatusta ja liikkuvuutta vahvistetaan, äh, tämä on äärimmäisen tärkeää, kuten myöskin äh, syrjinnän vastainen lähestymistapa oli sitten kysymys mistä tahansa seksuaalista suuntautumisesta – kansallisuudesta, etnisestä taustasta tai muusta. Vapaa liikkuvuus on myöskin äärimmäisen tärkeä ja se on taattava myöskin kaikille, kaikkien ne heikommassakin asemassa oleville Euroopan unionin kansalaisille. Sitten siirtolaiset ja kolmasista maista tulevat kansalaiset, myöskin heille ja heidän perheilleen – on tarjottava samat mahdollisuudet kuin muillakin Euroopan unionin alueella eläville ihmisille. Eli toisin sanoen <clears throat> ei saa tehdä eroa sen välillä, onko henkilö Euroopan unionin ulkopuolelta tullut tai täällä alueellakaankin elänyt. Meillähän on olemassa Euroopan unionin perusoikeuskirja, jossa nämä asiat tulevat säädetyiksi. Jos ajattelemme kasvua ja siihen pyrkimistä, on selvää, että tarvitaan myöskin koulutusta ja valistusta. Ihmisillä on erilaiset pätevyystasot, ja jotta tätä tilannetta voitaisiin helpottaa, tarvitaan valistusta ja tiedotusta. Kaikki eivät välttämättä edes tiedä, että he omaavat samat oikeudet sosiaaliturvaan, AY-oikeudet ja vaikkapa perheyhdistämisoikeudet kuin Euroopan unionin kansalaisilla on. Kaikki lienevät samaa mieltä siitä, että tietoa näistä asioista on annettava eri tavoin netissä ja myöskin paperiversiona ja mahdollisimman monella kielellä. Tietoa voitaisiin jakaa eri eh, tahojen kautta. Ja sen myötä on Äh, aukenee kansalaisille parempi mahdollisuus äh, saada tietoa asioista ja tehdä omia arvioita tilanteesta. Mielestäni vapaa liikkuvuus on äh, asia, joka ei missään tapauksessa saa aiheuttaa ongelmia kansalaisille ja, ja esimerkiksi raja-alueiden työntekijöille. Päinvastoin tähän pitäisi nyt panostaa lisää. Euroopan unionin kansalaisoikeudet, työn teon ja harjoittamisen oikeus, liikkuvuuden oikeus, nämä kaikki ovat meille kaikille kuuluvia asioita, oikeuksia ja sitä silmällä pitää meidän on poistettava kaikki oikeudelliset ja byrokraattiset esteet, jotka edelleenkin valitettavaa usein puuttuvat peliin. Ajattelen samalla tavoin myöskin sosiaalisten oikeuksien ja vaikkapa avioliitosolmimisen solmimisen myötä syntyvien oikeuksien toteutumista. Nämä ovat joitakin täsmennyksiä ja tarkennuksia aiheisiin, joista sinänsä varmastikin vallitsee konsensus, jotka pitää nyt vielä hieno säätää lopullista versiota silmällä pitää. Haluan vielä kerran esittää kiitokset kaikille valiokunnan jäsenille, jotka ovat osallistuneet lausunnon laatimiseen. Kiitokset. Ruos Peltihän ensimmäisenä puheen olkaa hyvä. Ich möchte mich zunächst auch im Nachhinein noch einmal bei der Kiitoksia ja kiitokset alku, alkuperäiselle esittelijälle, valmistelijalle, joka on jättänyt rinnakseen. hyvinkin onnistuneen lausunnon hänen seuraajansa kanssa. Työ on myöskin ollut hedelmällistä. Haluan tukea sitä, että me voimme yhtyä moniin muutosityksiin noin yli puoluerajojen, jotka ovat menossa samaan suuntaan, eli tämä sama arvoisuus, tasa-arvoisuus, on aina kaiken A ja O, mutta myöskin tässä liikkuvuuden osalta voimme muodostaa hyviä kompromisseja mielestäni. Viittaisin kuitenkin yhteen ongelmaan, mikä, mikä tuli esille jo toisessa ää, direktiivissä, eli sitten ää, kansalaisten velvollisuudet ja e, niitä on, pitää sitten toteuttaa asianmukaisesti. Tietysti se on jäsenmaiden velvollisuus pitkälle toteuttaa, paitsi tänä vuonna, siis teidän vuoden aikana, mutta myöskin pitkävaikutteisemmin. Semmoinen viesti olisi välitettävä tässä sitten haluaisin muutaman äh, ongelmallisemman äh, muutosesityksen ottaa esille. Ongelmallista olisi esimerkiksi meistä se, että jos me haluamme äh, media läsnäolosta kommentoida ja siinä se, ja EUn oikeuden roolista se ei varmaankaan tämän paperin alaan kuulu ollenkaan. Tämä on sitten tiedotusvälineiden vapausasia, joka tulee käsitellä muualla. Sitten mitä tulee aivo, aivovuotoon, eh, on aika kummasti. Me toisaalta in, eh, ila, siitä, että, että, että, että kans, kansalaiset voivat liikkua vapaasti, mutta sitten heti kun haluat yrittää unionin rajat, niin se muuttuukin jo sitten tuomittavammaksi. Eh, muissa Monissa maissa tämä ei nyt kovin ongelmasta. Sitten Q86 muutosesityksessä tulee työ, kyse työpaikoista, avoista, avoimista työpaikoista informiseen. Haluaisin tähän lisätä tämän olemassa olevan portaalin lisäksi vielä lisäportaalin, sitä näitä tietoja voitaisiin sanoa itse edustaja Figueroideta 89 muotoesitys, jossa varo, varoitetaan samaan aikana, aikaan, että, että, että viitataan sitten naapurimaissa mahdollisesti tulevaan pimeään työvoimaan. Tätä ei oikeastaan voi kytkeä tähän liikkuvuuteen, missä mainitaan, niin mainitaan sitten eri yhteydessä, mutta jos halutaan tässä yhteydessä mainita, se täytyy myöskin ottaa esille tämä pimeän työvoiman rooli sitten langet, siitä huolehtiminen on sitten ja se valtion velvollisuus, ei, ei kansalaisten niinkään. Tässä, tästä päästään varmaan helposti näppärästi eteenpäin yhteistyön hengessä. On selkeä tarve määritellä kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet. Monsieur Becker, Rova Haken, herra Becker Jarva Harkin ensimmäisenä. And first of all, kiitos puheenjohtaja. Kiitos Figureidolle, vaikkakin hän on poissa erittäin hyvästä mietinnöstä ja toivottavasti voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä myös hänen seuraajansa kanssa. No sitten tarkistuksista. Olen monien kanssa samoilla linjoilla, erityisesti siirtytyöläisten ja niiden, heidän perheittensä suhteen työmarkkinaliikkeelle liikkuvuutta ei pitäisi nähdä mahdollisuutena leikata palkkoja, ja myös Tanska puheenjohtajavaltiona puhui tästä aamupäivällä. Olemme korostaneet useita oikeu- oikeuksia liikkuvuuteen, työpaikkaan, koulutukseen ja niin edelleen. Eli kansalaisuuden perustalta eurooppalaisilla nämä oikeudet on on yksi tarkistus, joka on äärimmäisen hyödyllinen. Ihmiset eivät ole tietoisia näistä oikeuksistaan ja heillä on myös oikeus panna nämä oikeudet käytäntöön. Sitten tarkistuksia on syrjinnästä, tuen niitä. Sitten on muutama kansalaisaloitteeseen liittyvä tarkistus ja yksittäisiin oikeuksiin liittyvä tarkistus, joita voimme tukea. Näissä tarkistuksissa puhutaan oikeudesta osallistua demokraattiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin ja saada parempaa tietoa esimerkiksi vetomusvaliokunnasta ja vetomusmahdollisuuksista oikeusasiamiehen. Tässä on aika lailla laaja kirjo asioita ja uskon, että varmasti kompromisseihinkin päästään. Jokunen tarkistus on sellainen, joka menee varsin pitkälle, mutta en usko, että liikaa ongelmia näistä syntyy. Kiitos. Euh, Kiitokset ja sitten herra Becker. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin todeta, että Figoreidon mietintä on varmaan ihan hyödyllinen. Että äh, yhteinen konsensuksen taso näyttää olevan aika korkea. Että entäs todeta, että yleisesti ottaen, että, että tämän kansalaisaloitteen äh, kytken, kytkeminen tähän on, on tärkeää. Ja se on se herättänyt kiinnostusta. Minäkin olen hyvin kiinnostunut siitä jo tässä ai, ai, ai, aiemmin toistuneita teemavuosivirheitä olet, äh, äh, tehtäisiin, että, että, että sitten loppujen lopuksi sitten lakia rahasta kiinni. Tässä ei ole oikein tällaista toimialaa. Me, tietävätkö eurooppalaiset kansalaiset omista oikeuksistaan? Eivät. Miten me sitten saamme tämän tiedon jakeluun järkevästi? En osaa siihen vastata suoraan mutta huomaan, että tarve tällaiseen on. Tässä, tässä asiakohdassa on tätä tematisoitua riittävästi. Meidän tarvitsee tätä sisältöä, sisältöä pohtia, koska eivät kansalaisetkaan, Euroopan kansalaiset tiedä olevansa Euroopan kansalaisia. Me tietysti haluamme siitä saada mahdollisimman paljon, paljon irti. Ei mitään, kannata mitään kuitenkaan haihatella, että tästä välttämättä suurta vaikutusta sitten on myöskin jäsenmaissa tulee tähän painottua ja ajatellaan, ajatellaan juuri näitä, näitä oikeuksia kansalaisille tuovia välineitä ja niiden tunnetuksia tekemistä. Tässä kohdassa neljä täytyy olla kyllä jokin virhe, koska ei tässä puhuta eh, medioista puhuta ollenkaan, vaan eh, puhutaan sitä, että, että, että pitäisi olla tällainen eh, puolueeton eurooppalainen selvitys tai kertomus. Ja tietysti tässä sitten julkaisuvastuu on itsestään selvä. Ei muuta, kiitos. Ja sitten esittelijä. Kiitos kaikille. Ainoastaan vielä toteakseni sen, että otan huomioon tämän keskustelun tulokset ja pyrin laatimaan hyviä kompromissitarkistuksia. Kiitokset kaikille. Sinus on... Kiitos. Tämä kohta esityslistalta saatiin näin loppuun käsitellyksi. Ja kompromissitarkistukset tulee esittämään 29 päivä. Silloin ainakin niitä käsitellään. Ja äh, ensimmäinen kolmatta asia käsitellään äh, valiokunnassamme. 12.3. kansalaisvapauksien valiokunta äh, taas omasta puolesta äänestää tästä. Sitten seuraavan kohtaan, kohta 21, Rova Moran, Satie. Kyse on terveyttä ja turvallisuutta koskevasta vähimmäisvaatimuks, äh, koskevista vähimmäisvaatimuksista. Sähkömagneettiset kentät ovat tässä erikoistarkastelun kohteena. Tähän on nyt esitetty tarkistuksia, mutta nyt sen verran toisin tietoon, että Rova Juli joka toimi varjoesittelijänä ryhmästämme. Hän ei ole enää valiokunnan jäsen. Hänen olisi nyt syytä saada joku muu toimimaan varjoesittelijänä tässä asiassa. Mutta nyt itse esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin 233 tarkistusta on jätetty, niitä on paljon. 91 vihreiltä ja muut sitten jakautuvat muiden ryhmien kesken. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Silvana Raptia, SLTstä, Kari Madelia, Vihreistä, Aldesta, Liz Linje, jota tervehdin täällä paikalla. Ja haluan myös mainita Girlingin tekemän työn. Hänhän oli varjo esittelenä ECRstä ja Tussas Guesta. Työtämme on edeltänyt lukuisia kokouksia, joissa olemme voineet jakaa tietoa ja kaikki ryhmät ovat sitten voineet tehdä tarkistuksia halunsa mukaan. Yleinen konteksti vaatii sitä, että pääsisimme tästä umpikujasta eteenpäin. Meillä on vuoden 2004 direktiivi, jota ei ole voitu soveltaa, täytäntöönpanna, ja jonka, jota on lykätty 30. huhtikuuta tänä vuonna. Tämä johtaa siihen, että me saamme uuden direktiivitekstin, sellaisen, jota voidaan täytäntöön panna ja joka on vedenpitävä. Sen lisäksi tekstin pitää ottaa huomioon mahdolliset poikkeukset, koska ilman niitä sitä ei voida täytäntöön panna muun muassa sairaanhoidon alalla ja magneettikuvauslaitteiden tapauksessa. Nehän ovat tiettyille potilasryhmille täysin välttämättömiä laitteita heidän sairautensa hoitamisessa. Esimerkiksi syöväseurannassa ja tiettyjen neurologisten sairauksien seurannassa ne ovat oleellisen tärkeitä. Direktiiviä vuodelta 2004 täytyy siis päivittää ja sopeuttaa. Sitä ei ole voitu panna täytäntöön. Ja meillä täytyy olla sellainen teksti, joka pitää huolta työntekijöiden terveydestä, niiden työntekijöitä, jotka altistuvat sähkömagneettiselle kentille ja toisaalta taas mahdollistavat tällaisten kenttien käytön tarvittavissa tapauksessa lääketieteen alalla. Yhdessä me pyrimme saamaan aikaiseksi tasapainoisen tekstin. Työntekijät ovat katsoneet, että tämän, tämä teksti vaatii jatkuvaa uudelleen tarkastelua, koska meillä on kehitystä, tieteen kehitystä ja tuloksia tältä saralta. On tiettyjä tarkistuksia, jotka on tehty nimenomaan tässä mielessä, jotka pyrkivät säännölliseen viisi, vuosi, viisi vuosittain tapahtuvan tarkistuksen tämän tekstin suhteen. Toinen äärimmäisen tärkeä seikka, joka huomioidaan tarkistuksessa, on tarve noudattaa tätä tekstiä nimenomaan lääketieteen alalla. Tästä voidaan vielä puhua uudelleen. Oikeastaan täytyy vielä löytää konsensus. Kukaan ei haluaisi että joutuisi sellaisen äh, taudin uhriksi, joka vaatii MRI, magneettikuvauslaitetutkimusta hoidossa ja tutkimuksessa. Kukaan ei tietenkään halua, että jos, jos näin onnettomasti kävisi, niin tätä tekniikkaa ei voitaisi käyttää. Eli tämä täytyy kaikkien pitää mielessä silloin, kun uutta direktiivitekstiä kirjoitetaan. Kolmas seikka jossa erilaisia argumentteja on esitetty eri ryhmien taholta. Nimittäin vaikutukset, mahdolliset vaikutukset vielä toistaiseksi, sellaiset vaikutukset, joita ei ole pystytty todistamaan, mutta joiden suhteen täytyy olla valppaina. Neljäs tärkeä seikka näissä tarkistuksissa, joka nousee esille, on tarve kouluttaa työntekijöitä, niitä työntekijöitä, jotka altistuvat sähkömagneettisille kentille. Tässä on myös tarve saada hyviä käytäntöjä laimin käyttöön ja julkaista myös eurooppalaisia ohjekirjoja tai kansallisia ohjekirjoja, joita voi ottaa käyttöön hyvän oikean käytön edistämiseksi. Tietyt ehdottavat äh, päivittäisiä raja-arvoja altistukselle. Kaikkien täytyy olla tietoisia siitä, että me puhumme todellakin rajallisista altistumisista. Olen saanut Karima Delliltä kirjeen. Hän ei voi olla paikalla tänään täällä mutta hän halusi todeta, että ryhmän äh, äh, avoimuus on hyvä ja tervetullut. Hänkin menee hyvin pitkälle sen suhteen, että äh, sovitetaan yhteen tarpeet suojata työntekijöitä, mutta toisaalta tarjota hyvää hoitoa. Meillä on tarkistuksia tähän suuntaan ja tämä on oikeastaan ainoa kohta, jota hän omassa kirjassaan haluaa tänään korostaa – muut tarkistukset eivät tässä kirjeessä nouse esille. Kuulemisten yhteydessä, jota olen pystynyt järjestämään, niin kuin tiedätte, me kaikki altistumme sähkömagneettiselle kentille. Tietyt ovat erittäin voimakkaita – vaikkakaan ne eivät juuri saa huomiotamme. Ajattelen tässä aivan erityisesti miehiä ja sähköparanajokoneita ja naisia ja hiusten kuivaajia, joita pidetään kädessä. Tässä ei pidä eksyä kartalla, ei pidä unohtaa kompassin suuntimia. Me suojelemme totta kai työntekijöiden terveyttä, niiden työntekijöitä ja alkistuvat sähkömagneettisille kentille, mutta toisaalta ei pidä myöskään äh, pelkoa lietsoa sellaisten asioiden suhteen, jotka eivät ole vaarallisia terveydelle. Madame Lin, dont je salue la présence. Lin, tämä on myöskin mahdollisesti yksi viimeisestä kerrosta, kun minulla on mahdollisuus antaa teille puheenvuoro. sinä kerrova rapti. Rovalin nyt. Uh, next week. Niinpä. Uh, uh, uh, lähden ensi viikolla. Pidän läksiäiset tässä puoli seitsemältä. Kiitoksia kovasti tästä tässä asiassa tekemästänne työstä olette tehneet, laatineet hyvän mietinnön tästä. Kuten useimmat tiedätte, olemme, olen tämän asian parissa toiminut 2004 vuodesta alkaen ja olen ilo, ilokseni nyt voinut todeta tunnelmien muuttuneen valiokunnassa. Vuonna 2004 olin varmaan ainoa, joka oli tästä asiasta ollenkaan kiinnostunut tai huolestunut. Nyt se näyttää olevan valiokunnan enemmistön sydäntä lähellä, mikä on ilahduttavaa täytyy valmistua siitä, että pitäydymme raja-arvojen ulkopuolella 2004 haluamme mennä vielä pidemmälle. Haluaisin, halusin silloin poistaa koko tämän magnetikuvaukset pois käytöstä, mutta niin kauan kuin pysymme raja-arvoissa, niin on hyvä, hyvä näin, ottaen huomioon myös direktiivin kaikki muut vaatimukset raja-arvojen ulkopuolella pitäytyminen on kaikkein tärkeää ja, ja kuten painotitte sitä, että pitää käyttää viimeistä huutoa olevia kuvauslaitteita, mikä ei ole kuitenkaan tilanne vielä kaikkialla Euroopassa. Tätä voitaisiin vielä täsmentää. Sitten mitä tulee sitten vielä tähän pitkä, pitkään ja lyhyen ajan altistukseen, jos riittää, kun tarkastellaan lyhyen aikavälin altistusta, koska emme vielä tiedä, mikä pitkän aikaisesta altistuksesta voi seurauksena olla. Jatkossa meidän pitäisi ottaa tämä vaikuttaiset altitukset tähän mukaan, mutta jos ajatellaan tätä uutta tie, tieteellistä näyttöä pitkäaikaisvaikutuksista, joka, jota alkaa tietomme tihkua, pitää myöskin huolehtia mm, niiden tietojen mukaan ottamisesta ja pitää korvat silmät auki sen varalta. Ja jos siis kuitenkin, jos tiede ei näytä, että pitkäaikaiset ongelmat, äh, vaikutukset ole ongelmaiset, tätä tietysti huomioida, mutta ö, äh, ö, äh, ei kuitenkaan sitten jättää huomiota, mutta ei, ei puuttua sitten siihen, ellei me pidä ehdottoman välttämättömänä sitä, Eh, mitä tulee tähän eh, käyttökieltoon, siihen varmaan joudutaan vielä palaamaan. Muutama eh, sana omista muutosyritykseni 69 erityisesti liittyy tämän, tämän laitteisto. Monet me tiedämme, että, että paljon tältä parlamentin läpi menee direktiivejä, jotka muut, muut, muuttuvat laiksi edellyttävät turvallisuutta. Näiden laitteiden MR-skannereiden pitää olla turvallisia ja tässä vastuu on valmistajille. Sitten se 79 muuta esitys, kun ai, tästä ensimmäistä kertaa puhuimme, on siellä siksi siellä, että että tässä ettei se koske pelkästään tutkimuksen kohteista, vaan myöskin taustahenkilökunnasta, huoltohenkilöt, henkilökunta ja näin pois. Ja sitten tietysti tämä merkinnät, merkinnät ovat tarpeen, ovat sitten raja-arvot heilumassa vai eivät jos tietyllä alueella raja-arvoja koskaan ylätetään, niin miksi sinne sitten tarvitaan jotain merkintöjä, tarvitaanko niitä siellä sitten vai ei. Me tarvitsemme merkinnät siellä, missä niistä on jotain hyötyä. 146 koskee henkilökunnan koulutusta. On tärkeää noudattaa tuo työsuojelun tiukimpia määräyksiä ja että asianomaisten ammatit pätevyys, ammattikoulutus on äh, tärkeää. On huippuluokkaa 151. Äh, syy, perustelen sitä tässä. Siinä olen palannut äh, alkuperäisen tekstiin, eli että pitäisi myöskin sitten asianomaisten ilmoittaa olevansa raskana. Että jossain maissa työnantajat eivät saa kysyä työntekijöiltä, ovatko raskana tai ei jos se pidettäisiin jollakin tavalla syrjivänä, sitä kysymys. Mutta jos työntekijä on ilmoittanut olevansa raskana tai että jotenkin muuten estyneitä tässä, se täytyy ottaa sitten huomioon. Muussa tapauksessa kaikki jäsenmaat eivät voi tätä soveltaa. <clears throat> Sitten 160 terveysseuranta, jos ajatellaan tätä kansallista lainsäädäntöä ja sen käytännöttä, Joskus äh, ter- joissain työnantajat, jossain, jotkut äh, joissain äh, valtion kustannuksella toteutetaan näitä terveystarkastuksia. Ne ovat tärkeitä, mutta pitää saada myöskin linjaan sitten niin, että se koskee kaikkia jäsenmaita. Ja loppupeleissä toivon, että saamme sitten mietinnön, joka menee läpi ja, ja joka tulee sitten toisaalta yhtäältä suojaamaan työntekijöitä haittavaikutuksilta, mutta joka ei myöskään rasita sitten työnantajapuolta liikaa. Ja muistaa sitten, että tässä nämä magneettikuva laitteet jätetään tämän näiden raja-arvomääräysten ulkopuolelle. Se on aivan ratkaisevaa. Ja onneksi äh, komissio on äh, kuullut järjen ääntä ja on, on nämä nyt sitten jäädyttänyt. Muussa tapauksessa niitä, ei olisi voitu enää käyttää sitten EU, alueen sairaaloissa. Eli toivon mukaan nyt sitten saadaan järjellinen direktiivi eh, onne matkaan kaikille, ja kyllä me varmaan tässä ää, eh, pysymme yhteydessä, vaikka sitten ensi viikon jälkeen minua ei täällä enää tarvitse katsella. Madam. Kiitokset eh, Rova Ratti ja sen jälkeen herra Rappaidre. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset vielä kertalleen esittelijällemme rouva Moran Sartiel loistavasta työstä. Ja luonnollisesti haluan kiittää häntä myöskin siitä rakentavasta yhteistyöstä, jota olemme harjoittaneet. Minulla on kuitenkin eräs huolenaihe. Täällä puhuttiin hiusten kuivaista esimerkin omaisesti voi hyvänä aika, nyt kun lähtee oikein ajattelemaan, miten usein sitä on ollenkaan, hiuksia on kuivattanutkaan kuivaimella, tulee ahdistus. No, entäs sitten ty- kampaajien ja, ja partureiden työ, työskentely? olosuhteet. Ainakin kampaajat käyttävät jatkuvasti erilaisia sähköisiä laitteita. Puhuttiin myöskin miesten paranajokoneista, sähköparanajokoneista. Näyttäisi siltä, että tähänkin eh, liittyen tarvitaan mitä pikimmin uusi direktiivi. No tämä oli nyt ikään kuin kevennys. Olen eh, laatinut asiantuntevan kollegan kanssa tarkistuksen, joka liittyy sähkömagneettiseen kenttään. Ja näiden tarkistusten tarkoituksena oli suojella työntekijöitä ja myöskin tutkijoita. Ja se tapahtuisi välttämättömien turvatoimien kautta. Myöskin sairaat ja lapset ja kaikkein heikommassa asemassa olevat potilaat on saatettava tämän lainsäädännön piiriin, mutta se edellyttää kuitenkin usein moniakin skannaustoimia toimia ja, ja siksi sitä silmällä pitäen tarvittaisiin tiukempia määräyksiä. Eli joiltakin osin direktiivi olisi syytä tarkastella tiukas, tiukempaan sävyyn. Mutta mm, summa summarum vielä omista ehdotuksistamme me haluaisimme poistaa kaikki ne viittaukset, joilla, joiden kautta viitataan sähkömagneettisten kenttään, kenttien pitkäaikaisiin vaikutuksiin. Tällä hetkellä ei ole vielä vakuuttavia tieteellisiä tutkimustuloksia siitä, etteivätkö sähkömagneettiset kentät vaikuttaisi pitkällä tähtäimellä. Siksi me tarvitsemme suojatoimia enemmän kuin mitä aikaisemmin on ehdotettu. Tämä voitaisiin toteuttaa sillä tavoin, että viiden vuoden kuluttua direktiivi otettaisiin uuden tarkastelun kohteeksi. Sitten poikkeukset, esimerkiksi sairaalahenkilökunta, henkilökunta, jotka joutuvat työskentelemään lähellä erilaisia sähkölaitteita – Näiden poikkeusten piirin kuuluvien henkilöiden osalta jäsenvaltioiden on otettava käyttöön laajemmat turvatoimet. Me emme nimittäin halua, että raja-arvot ylittävää altistumista tapahtuu myöskään näissä ryhmissä. Samaten haluaisin vielä puuttua lyhyesti määräaikoihin, jolloin nyt aivan väärin muista, niin Elisabetkin puhui aikataulusta. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentin kannalta kyse ei ole pelkästään siitä, että laaditaan mietintö ja sen jälkeen sitä äänestetään. Ei. meidän työmme perustuu siihen, että tämä kokonaisuus äh, toteutuu myöskin käytännössä. Euroopan unionin kansalaiset saavat siitä jotakin etua itselleen. Euroopan komission ehdotus äh, siitä, että tämänhetkinen ehdotus äh, olisi voimassa vielä neljä vuotta, on nyt pöydällä. Me luonnollisesti pyrimme siihen, että neuvottelut saadaan tehokkaasti toteutetuksi, mutta jos nyt asiaa tarkastelee vielä aikataulun osalta, tarvitsemme varmastikin ainakin vuoden lisäaikaa, jotta neuvottelut voidaan saada päätökseen kaikkien asianosaisten tahojen kanssa. Muutoin syntyy tyhjiö, emmekä pystykään toteuttamaan päämääräämme, eli suojelemaan ihmisiä. E, Monsieur Clark. Kiitokset herra Clark ja sen jälkeen herra Helmer. Madam President, a month ago I... Kiitos puheenjohtaja. Olen kuullut lontoolaisia asiantuntijoita valiokunnassa ja he eivät ole tyytyväisiä, koska raja-arvot MRI-kuvauslaitteelle olivat sellaisia, että näitä laitteita ei voitaisi käyttää. Olisivatko nämä asiantuntijat nyt tyytyväisiä? Minulla vastattiin, että ei suinkaan. Lähetin kopion teknisestä asiakirjasta Royal College of Surgeonsiin ja toisen sairaalaan ja halusin varmistuksen, onko kaikki kunnossa. Toinen asiantuntijoista King's Collegeista oli tänään Brysselissä ja hän antoi minulle puoli tuntia ajastansa ja esitti tämän saman kysymyksen. Hän sanoi, että kyllä hän olisi tyytyväinen. Nyt rajat on määritelty uudelleen hyväksyttävälle tasolle kuvauslaitteiden suhteen, mutta on monia muita kysymyksiä, jotka tähän liittyvät. Hän oli erityisen innokas nostamaan valiokunnan tietoisuuteen liitteet kolme ja neljä, joiden on tultava hyväksytyiksi. Niissähän on poikkeuksia, joita komissio on jättänyt ymmärtääkseni jotka mahdollistavat sen, että tietyissä olosuhteissa henkilöstö voi olla potilaan vieressä silloin, kun kuvaus on käynnissä. Tällaiset potilaat ovat sellaisia, joilla on hermostollisia ongelmia. Kyseessä saattavat olla esimerkiksi pienet lapset. Ja kun lapsen täytyy vaikka kaksikymmentä 20 minuuttia maata paikoillaan, kun kone pitää kummallista ääntä, niin toki tässä lapsi tarvitsee tukea ammattilaiselta, henkilökunnalta. Samoin tapaan, saman tapaan kuin vakavasti vammainen henkilö. On myös joitakin potilaita, jotka saavat sitten lisää hoitoa samanaikaisesti, kun heitä kuvataan. Joten on aivan keskeisen tärkeä puheenjohtaja, että asianmukaisissa olosuhteissa hoitohenkilöstö on samassa tilassa kuin kuvauslaite ja ja potilas, jota kuvataan. Pyytäisin valiokuntaa tukemaan liitteitä kolme ja neljä kattavasti ja täydellisinä. Jos näin kävisi, niin silloin minun näkökulmastani mietintö olisi oikein hyvä. Kiitos. Ja Helmer ja sitten Görling. Madam Chairman, could I with your permission please ask... Puheenjohtaja, voinko luvallanne pyytää Äh, edustaja Görlingiä käyttämään ennen minua puheenvuoron, hän on ollut varjoesittelijänä kuitenkin ryhmässämme. Thank you. Um, can... Kiitoksia. Äh, kiitoksia mm, äh, esittelijälle, Moron Chartierille hyvästä yhteistyöstä. Tämähän on toki erittäin tärkeä kysymys. Toivottavasti nyt sitten sen menee, menee oikealle, oikeille raiteille aika paineista huolimatta tämä aiheen mutkikkuus on ollut melkoinen haaste meille kaikille. Siksi tämän, tästä asiasta yksimielinen saattaminen on hyvin hankalaa. Tässä täytyy miettiä, miten, mitkä ovat työntekijöille koituvat riskit ja miten parhaiten työntekijöitä näiltä riskiltä varjellaan minä olen jättänyt tukun muutosesityksiä, joihin toivon mukaan suhtaudutaan myönteisesti. Maailman terveysjärjestö on kiinnittänyt huomiota elektromagnettisten kenttien ihmisruumille aiheuttavaan, aiheuttaviin vaikutuksiin. <clears throat> Laaja näyttö on mm, yli sen, mitä alkuperäisessä mm, direktiivissä mainittiin. Ja jos tätä tekstiä nyt lukee, niin äh, komission ehdotusta siellä on vähän äh, nyt äh, <clears throat> hukattu metsäpuilta. kaikkea on, ja ei ole otettu huomioon. Raportin on mietinnön perustettava nimenomaan tieteellisen näyttöön eikä mihinkään muuhun. Ja tässä käsitellään vain lyhyen aikavälin vaikutuksia, ei muita. Sekin on tehtävä selväksi. <clears throat> Monissa perään peräänkuulutetaan arvioita ja selvityksiä mahdollisten uuden tieteellisen tutkimustuloksen ilmaannuttua. Kuten edustaja Linn äsken mainitsi, olisi ihan, ihan väärin tässä nyt ruveta vaatimaan jotain uutta asetusta tai lainsäädäntötekstiä viiden vuoden kuluttua, jos, jos mitään tieteellistä tutkimustulos, tieteellisiä tutkimustuloksia ei yksinkertaisesti tule, niin sitten olisimme pulassa on tietysti paljon sellaista, mitä emme vielä ymmärrä ja mitä, mikä ei ole, mitä ei voida ottaa huomioon. Meidän pitää olla realisteja, kun äh, lähdemme kantaamme äh, finalisoimaan äh, lähiviikkojen aikana ajatellen sitten, miten tätä sitten jäsenmaiden lainsäädäntöön siirretään ja millä, millä tavalla jäsenmaat sitä sitten jatkossa noudattavat. Tämä magneettikuvauslaitteiden poik- poikkeuks, poikkeukset ovat kaipaan. E, herra Clarkin tavoin minäkin olen sen läpikäynyt ja voi vakuuttaa, että ei se mikään mukava kokemus ole, mutta luen kiitos, teknologia on näin pitkälle edistynyt, että tämmöinen tutkimus on ylipäätänsä mahdollista. näin tässä on, on pakko jättää siis tällaiset lääketieteelliset, lääketieteelliset toimet tämän ulkopuolelle ovat sen se tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä. <clears throat> Nämä siis poikkeus on erittäin puoltavissa. Muita, ää, ää, muita erityistoimenpiteitä koskevia poikkeuksia vastustan, esimerkiksi vaikkapa puolustusvoimia. meillä on isot haasteet edessämme Äh, olen pahoillani, että tässä nyt ikään kuin näin uppaava laiva jätä, mutta poistun kuitenkin maisemista, mutta Ken McIntyre varmasti pitää äh, minun puolestani hyvää, hyvää huolta tämän, äh, tästä jatkohoidosta. Nyt edustaja Helmer, annoin teille ensin puheenvuoron, koska te nostitte kätenne ensin. Siitä se johtui. Edustaja Helmer, sitten Thomas Mann, joka viimeisin puhuja. Ja sitten vielä komissio saa puheenvuoron. Nyt herra Helmer. Uh, well, Madam Chairman, thank you. And, and I have... Puheenjohtaja, kiitoksia. Todellakin koen syrjintää ja koen jääväni ulkopuolelle, koska minua ei koskaan kuvattu magneettikuvauslaitteella, mutta jos olisi kuvattu, niin kenties jatkaisin samaan mallin Pääkommentit on täällä kuultu jo useaan kertaan, mutta ennen kuin kollega Lislin jättää meidät, niin haluan vaarantaa hänen maineensa ja perintönsä. Olen tull- lähestulkoon kaikesta hänen kanssaan samaa mieltä. I, I absolutely agree about... Osin täysin samaa mieltä tästä poikkeuksesta magneettiresonanssikuvauslaitteiden suhteen. Kollegat ovat saaneet kirjeitä eh, lääke tieteenalan henkilöstä, lääkäreiltä, jotta näin toimittaisiin. Eli tässä paneudutaan lyhyen aikavälin vaikutuksiin eikä pitkän aikavälin vaikutuksiin. Näyttää siltä, että nyt ehdotamme poikkeusta magneettikuvauslaitteille, koska me, jotka emme ole lääkäreitä, juuri ja juuri ymmärrämme asian ja ymmärrämme kuitenkin, kuinka tärkeitä nämä laitteet ovat. Totta kai jos jotakin ei tehdä, sekin sisältää riskejä ja sitä on punnittava niitä riskejä vastaan, kun jotakin tehdään näillä laitteilla. On myös valmistajien näkökulma ja muiden tahojen näkökulma, joka pitää pitää mielessä. On muitakin tahoja kuin pelkästään ne, jotka käyttävät näitä laitteita. Kiitos. Merci de nous avoir rappelé que l'égalité... Niin, Kiitokset. Äh, Haluaisin vain muistuttaa siitä, että ei äh, oikeuden, oikeus ole mikään luonnollakin, mutta nyt äh, herra Maan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Elisabetille hyvästä mietinnöstä. Jos meillä, meillä täytyy peräänkuuluttaa luotettavaa tutkimustietoa, se on punainen lanka tässä, mutta äh, Lin istut siellä aika ää, äh, kaukana, mutta voin vakuuttaa, että olet kyllä sydämissämme hyvinkin lähellä siitä riippumatta, missä fyysisesti menet. Äh, minä aika aikoinaan harrastin tennistä ja jouduin sinne onnettomuuteen, onnettomuuteen niin joudun sinne siinä on kauhea paikka, kun tämmöiseen tutkimusmyllyyn joutuu. Sitä ei, ei ole kauhuissaan, peloissaan, huolissaan, mutta välillä, välillä, välillä ei vaan muutakaan voi. Sitä korvissa soi marssimusiikki, <clears throat> mutta miehet sietävät melkein mitä tahansa, mutta ei tällaisia tarinoita. Eli tämä, tämä käytännössä kokemus kokemus puhuu nimimerkillä. Niin, muutama muutosesitys minunkin kynästäni on lähtenyt Elisabetin suuntaan. Ja haluaisin sitten mainita poik, poikkeuksen MRT-säteilyarvoille. Että, että samassa sitten totesitte, että myöskin suojatat mahdollisimman hyvin työntekijät, mutta tässä on tällaisia intervalli tutkimuksia, jotka kohdistavat sitten myöskin potilaisiin. Eikä tässä ole vaara silloin, että meillä on eriävä taso, altistuksen taso siitä riippuen, mistä ihmisryhmistä puhutaan. Meillä on tällaisia äh, poikkeuksia myöskin tästä äh, suojausasetuksissa äh, ykkös- ja kakkostason työnantajien välillä. Esimerkiksi meillä on sellaisia mm, henkilöstö, henkilöstöä, joka on tämän, näiden laitteiden valmistuksessa mukana. E, e, siellä sitten varmaankin tasot on, ovat väistämättä korkeammat kuin sitten esimerkiksi potilaiden parissa työskentelevien osalta. E, kompromissia Saksassakin hierotaan, mutta ei sitä ole saavutettu, mutta mutta äh, tämä on kuitenkin aiheuttanut äh, ristivetoa myöskin parlamentissa. Voitaan, voidaan varmaan sitten siitä vielä keskustella oletettu, kun ähm, muutosetykset ei nyt tähän suuntaan. Kenties voisimme sitten näitä vähän äh, niputtaa sitten tämän altistustason mukaisesti jotta sitten saamme tämän Elisabetin lausunnon onnistuneesti matkaan. Euh, Kiitos Annamme puheenvuoron myöskin äh, herra Silberle Ambielle äh, komissiosta. Haluaisin kuitenkin vielä äh, kysyä, kumpi puhuu, herra Siba? Euh, Kiitokset puheenjohtaja. Mä aluksi haluaisin kertoa sen, että Euroopan komissio on hyväksynyt direktiivin 2012-0003, jossa määritellään 2004-40 direktiivin voimassaoloaikaa. Kyse on nimenomaan sähkömagneettisista kentistä. Komissio teki tämän päätöksen, jottei mitään laillista epävarmuustilaa syntyisi. Jos odotamme kerran 34. päivämäärää tänä vuonna, meillä ei ollut edelleenkään <clears throat> revisoitua direktiiviä vuodelta 2004 peräisin olevalle direktiiville olemassa. Saimme äh, kuulla äh, Puolan puheenjohtajuuden aikana neuvoston eriävät kannat ja nyt tämä kahden vuoden lisäaika, johon päädyttiin, on mielestämme järkiperoinen, jotta voimme vielä tiedottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa ja sitä kautta päästä tasapainoiseen lopputulokseen. Tänään nimenomaisesti olemme <clears throat> toimittaneet kyseisen direktiivin kaikilla kielillä sekä parlamentille että neuvostolle. Mitä itse asiaan tulee, pidämme kiinni omasta kannastamme, eli siitä, että ku, eh, viime vuoden kesäkuussa esitetty ehdotus revisiosta perustuu eh, tasapainoisen direktiivin aikaisaamiseen, jossa pyritään eh, tarjoamaan todellista suojaa äh, niille työntekijöille, jotka altistuvat sähkömagneettisten kenttien aiheuttamille riskeille ja joiden kohdalla äh, pakolliset raja-arvot ylittyvät. Ja samoin tarjotaan äh, mahdollisuuksia jo ennaltaehkäisevään työhön ja apuun erilaisia <clears throat> lääketieteellisiä äh, seurantajärjestelyjä äh, tarjota niin ikään, mutta äh, haluamme ennen kaikkea saada aikaiseksi direktiivi, joka voidaan myöskin käytännössä ottaa käyttöön ja toteuttaa toisin kuin vuonna 2004 kävi. Euroopan komissiolla on oma vastuu asiasta ja uskoakseni jos tarkastelee asiaa viime vuosien keskustelujen pohjalta, olemme ehkä nyt liiallisesti pyrkineet tarjoamaan apua ja tukea kaikille sähkömagneettisten kenttien aiheuttamalle riskeille altistuvia tahoille. On selvää, että me tarvitsemme valvontaa ja mitään ylitseampuvia poikkeuksia ei ole syytä antaa, mutta summa summarum tämän lisäksi on olemassa valtava määrä työntekijöitä, jotka odottavat kuitenkin lisää suojelua ja se edellyttää meidän päätöstämme direktiivistä. Ja sitten esittelijä. Olen pannut tarkkaan merkille kaikki, kaiken sen, mitä varjoesittelijät totesivat ja mihin he aivan erityisesti haluavat kiinnittää huomiota. Pahoittelen kovasti sitä, että Lislin jättää meidät. Hän on todellakin ollut huomattava apu minulle ja tässä asiassa muutoinkin aktiivinen. Tavoite, joka meillä on edessämme, ei varmasti tule yhtään lähemmäksi, eikä emmekä saavuta tavoitetta ilman hänen arvokasta apuaan. Aivan niin kuin hän totesi, poikkeus on tarpeen magneettikuvauslaitteiden suhteen. Haluaisin korostaa puheenjohtaja sitä, että nykyään kirurginen tekniikka kehittyy. Kyse on myös hyvin korkean tason kirurgisista toimenpiteistä, joita on suoritettava magneettikuvauslaitteiden avulla. Tässäkin on taas uusi etappi kehityksessä, hyvin merkittävää edistystä potilaiden näkökulmasta. Me kaikkihan olemme jossakin vaiheessa elämämme potilaita. No siihen, mitä edustaja Rapti sanoi ja mitä komissio sanoi, on tarve lykätä direktiivin täytäntöönpano määrä aikaa 30. huhtikuuta on jo tässä aivan kulman takana. Olemme pitkän tässä valiokunnassa saaneet kuulla sitä, että tekstikomissiosta tulee ja sitä voidaan sitten keskustella. Hyvin nopeasti me ryhdimmekin työhön. Me tiesimme, että määräaika on aivan tuossa oven takana. Tässä valiokunnassa me keskustelemme yhdessä määräajan lykkäämisestä, siis 34. määräajan lykkäämisestä, mutta minun mielestäni etujemme mukaista on, että emme määräämättömään aikaan lykkää tätä jopa kahdella vuodella. Minusta se on aivan liian pitkä lykkäys ja aivan liian kaukana tulevaisuudessa me kaikki olemme keränneet tahtoa ja, ja, ja voimia, jotta tämä teksti saataisiin eteenpäin. Ja huomenna vaalikampanja ja, ja parlamentin uusiutuminen on taas lähellä. Meillä on vastuu kannettavana. Edustaja Lin tämän nosti esille, koska hän on työstänyt tekstiä vuodesta 2004 saakka. Jos me haluamme todellakin päästä tavoitteisiin sitoumuksissamme, niin täytyy päästä nopeammin eteenpäin. Haluaisin muistuttaa kollegoille parlamentissa, että ei enempää kuin yksi vuosi, jotta tässä tekstissä päästään eteenpäin, koska se, että direktiiviä vuodelta 2004 ei täytäntöön panna, se ei ole täytäntöönpano kelpoinen. Tämähän on aivan skandaali. Tämä todellakin aiheuttaa minulle päänvaivaa. Ja minusta me antaisimme kansalaisille huonoa esimerkkiä, jos näin emme pystyisi järjestäytymään Euroopan tasolla tässä asiassa. Suojelisimme työntekijöitä ja samanaikaiseksi huolehtisimme myös potilaiden eduista. Todellakin liikkeelle täytyy tässä asiassa lähteä. Haluan kiittää vielä kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä, jotka ovat tässä aiheessa, tässä mietinnössä tehneet kovasti työtä. Ja vielä odotettavaakin jää neuvottelujen suhteen, jotta lopullinen menestys meitä odottaisi. Kiitokset esittelijä. Me lisäämme aikataulumme nyt Euroopan komission äsken julkaiseman tiedon käsittelyyn ja koordinaattoreiden kokouksen ainakin. Me äänestämme periaatteessa 13.2. ylimääräisessä Strasbourgin kokouksessa. Nyt kaikki ne, jotka eivät ole valiokunnan jäseniä tai poliittisten ryhmien virkamiehiä, pyydän teitä kaikkia poistumaan, koska meillä on nyt kokous suljetuin ovin. Tämän jälkeen olette varsin tervetulleita kylläkin jatkoon, mutta toivon nyt nopeaa poistumista paikalta.